Cominciamo. Buongiorno a tutti. Sta seduta mat- Huomenta kaikille. Della uh, Commissione Controllo su... Tervetuloa tähän talousarvovalvontavaliokunnan kokoukseen. Olemme nyt eh, ensimmäisessä kohdassa. Euroopan unionin varain käytön laadun parantaminen. Euroopan unionin Parlamentti on nyt valmistelemassa kantansa kolmeen tärkeään asiaan, joilla on merkittävä vaikutus Euroopan unionin varanhoiton laatuun ja hallintaan. Näihin liittyvän varainhoitoasetuksen uuden tarkastelu ja uusi raho- uudet rahoitusnäkymät vuoden 2013 jälkeen sekä talousarvion tarkasteleminen Tältä taustalta mm, esittelijä Chatsi Markkaakis, joka on vuonna 2009 talousarvion esittelijä ensimmäinen joulukuuta 2010 aloitti tämän laatimisen, jonka aiheena on todellakin varankäytön parantaminen Euroopan unionissa. Tänään on käynyt laajaa analyyttistä keskustelua tämän erityisen lausunnon pohjalta. Se on tullut tullut tilintarkastustuomioistuimelta vuonna 2010 ja, ja, ja se käsittelee varanhoidon riskejä ja ja pyrkimyksenä on siis todella saada aikaan uudistettu varanhoitoasetus. Tämä on erittäin tärkeä asia kaikille to- toimielimille ja se voi olla hyödyllinen harjoitus, jotta voidaan parantaa Euroopan unionin varanhoitoa käyttöä. Haluaisin eh, tässä vaiheessa kiittää läsnäolijoita ja puhujia. Aloitamme kollega Markkaakisista Esittelijänä hän eh, alustaa tämän keskustelun. Um, we all remember very well. Kiitos puheenjohtaja. Me kaikki muistamme uuden britti yhdistyneen kuningaskunnan pääministerin, joka tuli neuvostoon ja jätti esiin budjettikysymykset muistettiin vähän Thatcherin I want my money back sanomasta. Ja nyt tällä kertaa Cameron sanoi, että hän ei enää halua mitään rahaa maksaa, koska hänestä tuntuu, että Euroopassa on jo tarpeeksi. Lisäksi hän ei ole ihan varma siitä, käytetäänkö rahat oikein. En ole tuosta ensimmäisestä lausumasta ihan varma. Mielestäni eurooppalaisilla on monta syytä käyttää rahaa mutta vastuuvapaan menettelyn jälkeen, sen jälkeen, että katsotaan, miten EU-varoja käytetään erityisesti jäsenvaltioissa, niin kyllähän on varmasti tässä ihan oikealla asialla, kun puhutaan määrärahojen hyvälaatuisesta käytöstä. Kiitosin kaikkia kollegoita, jotka ovat osallistuneet vastuuvapausmenettelyyn. Siinä pystyttiin katsomaan tiettyjä menoluokkia, katsomaan missä jäsenvaltioiden erityisesti varojen käyttöä voidaan parantaa, mutta ei siinä kaikki. Meidän pitää jatkaa työtämme ja siksi me olemme täällä yhdessä tätä kuulemistilaisuutta varten ja olen erityisen kiitollinen David Postokille, joka on tilintarkastustuomioistuimen jäsen ja on ollut jo usean vuoden. Sattumalta hän tulee samasta jäsenvaltiosta kuin nämä kaksi äsken mainitsemaani pääministeriä. Kuitenkin voimme jo huomata, että ne jäsenvaltiot, ja David Bostock tietää tämän varsin hyvin, jotka hyvin äänekkäästi vaativat muutoksia, ovat niitä maita, joilla on ongelmia omissa määrärahojen käytöissä. Eli Englannin kaikki ohjelmat keskeytettiin vuonna 2010, kuten kaikki tiedätte. Miten voidaan parantaa tässä varojen käytön laatua? Tämä on tärkeää ei ainoastaan meidän valiokunnallemme, vaan erityisesti koko parlamentille. Tällä hetkellä valmistelemme kantaamme kolmeen tärkeään kysymykseen parlamenttina ja siksi meidän pitäisi keskustella tästä aiheesta. Haluaisin viitata ensin varainhoitoasetuksen uudistukseen. Se on hyvin tärkeä asia. Toiseksi uudet rahoituskehykset vuosille vuoden 2013 jälkeen ja budjetin uudelleen tarkastelu. Tässä on monia mahdollisuuksia tutustua niihin heikkouksiin, jotka tilintarkastustuomioistuin on ottanut työssään esiin. Tilintark- on hiljattain julkaissut kaksi asiakirjaa, jotka sisältävät tärkeitä viestejä Euroopan toimielimille. Nämä asiakirjat ovat tärkeä inspiraation lähde, kun pyritään parantamaan varojen käyttöä. Olen kiitollinen siitä, että tilintarkastustuomioistuin pystyi tulemaan tänne esittelemään erityiskertomuksensa, joka koskee varainhallinnon parantamista, riskiä ja hallintaa. Ja erityiskertomus 6, joka koskee varainhoitoasetuksen uudistamista. Tämän kuulemistilaisuuden aikana – saamme tänne myöskin kollegoita muista valiokunnista. Jutta Haukin esimerkiksi Sure-valiokunnasta. Hän on tässä politiikan haasteita käsittelevässä valiokunnassa puheenjohtajana. Permans Peres on työllisyysvaliokunnan puheenjohtaja. Se valiokunta käyttää määrärahoja melko paljon. Francesca Balsani esittelee vuoden 2012 budjettia Joudikki Rodust on kalastusvaliokunnan koordinaattori. Ja erityisesti toitan tervetulleeksi David Bostokin. Ehkä hän voisi saada ensin puheenvuoron. Grazie. Do appunto la parola ringraziandolo della sua presenza. Kiitoksia. Seuraavana anna puheenvuoron tilintarkastustuomioistuimen edustajalle herra Bostok, olkaa hyvä. Thank you to the Budgetary Control Committee. Kiitoksia talousarvion valvontavaliokunnalle kutsusta. Haluaisin puhua unionin menojen laadukkuudesta, nimenomaan tilintarkastustuomioistuimen näkökulmasta. Viittaan tuomioistuimen lausuntoon numero yksi vuodelta 2010. Sen otsakkeena on Euroopan unionin budjetin varainhoidon parantaminen, haasteet ja sitten lausunto numero kuusi vuodelta 2000 10 liittyen varainhoitoasetuksen uudistukseen, jota komissio ehdottaa. Joskus näyttää siltä, että ainut merkittävä tekijä menoissa on se, että virheet saadaan poistetuksi. Tämä liittyy sääntöihin ja epäsäännönmukaisuuksiin. Laatuun liittyy myös muita seikkoja, talous, tehokkuus ja, ja toimien vaikuttavuus. Me emme saa hyvälaatuisia laatuisia tuloksia, jos unioni ei saa näissä hyviä tuloksia, niin ikään myös tulojen säännönmukaisuudessa täytyy saada hyvät tulokset. Tilintarkastustuomioistuimen lausunnosta yksi voisin aloittaa esittelemällä pääjohtopäätöksiä. Ensinnäkin epäsäännönmukaisuudet ja laillisuus. Usein unionin säännöt ovat kovin monimutkaisia, usein valvontajärjestelmät ovat monimutkaisia, Kuitenkin näillä järjestelmillä on saatu hyvin eriäväisiä tuloksia aikaiseksi. Komissio väittää, että tässä tapauksessa korjaustoimia voidaan tehdä. Tämä prosessi ei kuitenkaan yksittäisiä virheitä yleensä pysty korjaamaan ja joka tapauksessa aikaa vaaditaan useita vuosia. Toiseksi meno-ohjelma ohjelmi, tiettyjen meno-ohjelmien eurooppalainen lisäarvo ei välttämättä ole selkeä. Tämä on ydintoteamus vuoden 2009 kertomuksessa tilintarkastustuomioistuimesta, joka käsitteli kansanterveyttä. Kolmanneksi on toistuva epäonnistuminen sen suhteen, että määriteltäisiin, miten unionin menot pyrkivät pääsemään tavoitteeseensa. Me olemme havainneet tämän Esimerkiksi asiantuntijaverkostot ja integraatio kehitys vuodelta 2008 kertomuksessamme ja älykkään energian kertomuksessa samalta vuodelta. Neljänneksi tietyissä tapauksissa menot, maksut unionin budjetista liittyvät sellaisiin kriteereihin, joita ei helpostikaan voida verifioida – Meillä on erityiskertomus kahdeksan vuodelta 2008. Siinä todettiin, että kaikki vaatimukset maatalouden alalla eivät ole sellaisia, että tarkistajat voisivat niitä verifioida. Kenties yleisin valitus kuudenneksi on se, että ohjelmissa on ongelmia arvioinnin suhteen. Usein on vaikea saada komissiosta vankkoja lausuntoja sen suhteen, kuinka paljon ohjelma maksaa, kuka kulut maksaa viime kädessä ja mitä ohjelmalla saavutetaan. Tämä tietysti on varsin surullista kuultavaa, mutta erityiskertomus 1 vuodelta 2010 ei ole pelkkää pessimismiä. Tuomioistuin toi esille useita alueita, joissa edistystä saadaan aikaiseksi ja joilla voidaan ajatella löytyvän ratkaisuja. Yksi teema lausunnossa on se, että laatua täytyy korostaa alusta alkaen. Ohjelmia usein uusitaan ilman asianmukaista arviointeja, arviointia tehdään vain pieniä muutoksia eikä niinkään arvioida kokonaisuutta uusiksi. Olemme havainneet tämän esimerkiksi vuoden kahdeksan kertomuksessamme, joka käsitteli älykästä energiaa. Siinä oli alaohjelmia, joita oli uusittu toistuvasti, mutta kuitenkaan aiemmista menoista ei ollut tehty kattavaa arviointia. 2010 erityiskertomus numero yksi korostaa niitä toimia, joihin voitaisiin ryhtyä ennen kuin menoohjelmia esitetään. Tuomioistuin on nimenomaan puuttunut vaikutusten arviomenettelyyn. Pitäisi tutkia toimien vaikutukset meno- ja tulopuolella ja mahdolliset vaihtoehdot näille. Joskus on parempi tehdä enemmän, joskus sen sijaan vähemmän. Joskus paras ratkaisu on se, että ei tee mitään. Tuomioistuin puhuu myös yksinkertaistamisen puolesta. Sääntöjen yksinkertaistaminen varmaankin vaikuttaa paljon enemmän maataloussektorilla kuin muilla aloilla. On vaikea välttää sitä johtopäätöstä, että yksinkertaistaminen on antanut merkittävän panoksensa siihen, että virhetaso on saatu alemmaksi, kun maatalousmenoja on leikattu viime vuosina. Tuomioistuin on myös todennut, että pitäisi tehdä perusteellinen tutkimus sen suhteen, minkälaisia tuloksia saadaan, eikä niinkään kuka maksaa ja kuinka paljon. Sitten varahoitoasetus ja sen uudistus, joka vaatii paljon työtä parlamentissa ja neuvostossa. Ja luonnollisesti myös komissio ja tuomioistuin on tehnyt paljon työtä tämän parissa. Varoituksen sana ei pitäisi korostaa sitä, että varainhoitoasetuksen muutoksella saadaan parempaa, laadukkaampaa menokehitystä. Me tarvitsemme myös alakohtaista lainsäädäntöä, joka on parempaa ja laadukkaampaa. Tuomioistuin on puhunut paljon varanhoitoasetuksesta, erityisesti lausunnossaan kuusi vuodelta 2010. Jos nyt kaiken tänään pyrkisin teille esittelemään, niin olisimme tällä vielä iltapäivälläkin, eli rajoitun vain kolmen pääseikkaan tässä ehdotuksessa nimenomaan tuomioistuimen näkökulmasta. Tilintarkastukset, tilit ja hyväksyttävä virhetaso. Ensinnäkin tilintarkastukset. EUn tilintarkastukset menopuolella on hyvin haastava harjoitus. Tarkastajien täytyy matkustella ympäri Euroopan unionia ja ympäri maailmaa. Tämä tehtävä vaatii paljon joustavuutta, yhteistyötä unionin toimielinten kesken ja myös kolmansien osapuolten kanssa. On tärkeää, että varainhoitoasetus ei estä tämän tehtävän suorittamista. Toiseksi ulkoisen tilintarkastuksen uudistukset, joita komissio ehdottaa, olisivat sellaisia, että ne estäisivät tehtävän hyvää suoritusta. Ne nimenomaan asettaisivat huomattavia rajoituksia tilintarkistuksille. Tuomioistuin on pyytänyt parlamenttia ja neuvostoa hylkäämään monet uudistusehdotukset. Syyt ja yksityiskohdat löytyvät lausunnosta 6 vuodelta 2010. Toiseksi tilit. Varainhoitoasetus määrittelee ne puitteet, joiden avulla komissio esittelee unionin tilit. Komissio on noudattanut kansainvälisiä kirjanpitostandardeja viime vuosina. Luxemburgissa olemme havainneet, että varanhoitoasetus, jota komissio ehdottaa, on oikeastaan näiden puitteiden täytäntöönpanon kannalta äh, äh, takapakkia. Kun ajatellaan valiokuntaa, niin komissiohan on nyt tehnyt sellaisen ehdotuksen, joka korostaa näitä puitteita äh, tilien valmistelussa. Toivottavasti komissio omaksuu saman linjan ehdotuksessaan kuin mitä se on parlamentille antanut keskusteluissa ymmärtää. Kolmanneksi hyväksyttävä virhetaso. Tuomioistuin on pitkään ollut huolissaan siitä, että hallintojärjestelmien kustannukset ovat joskus suhteettomat, kun ajatellaan hyötyjä ja menoja. Olemme halunneet, että toimitaan niin, että valvontajärjestelmän pitää olla tehokas, mutta myös kustannustehokas. Komissio on tehnyt ehdotuksia hyväksyttävästä virheiden tasosta varainhoitoasetusehdotuksessaan. ehdotuksessaan ja ymmärrän, että esittelijänne näkevät tässä vaaran, että ehdotukset voitaisiin nähdä ehdotuksena siihen suuntaan, että vastuuvapauden myöntämisessä sitten tämä heijastuisi virhemarginaalin tasona. Tuomioistuin on huomauttanut, että todennäköinen virheiden taso ja valvonnan tehokkuus, kustannustehokkuus ovat sellaisia tekijöitä, eh, jotka pitäisi huomioida, kun tehdään ehdotuksia, ei suinkaan niin, että siinä vaiheessa vasta huomioidaan ne, kun parlamentti pohtii vastuuvapautta. Parempi olisi jo varainhoitoasetusvaiheessa vaatia parempaa täytäntöönpanokustannusten arviointia, valvontaa ja sitä, mitä tehdään, kun asiat eivät sujukaan halutulla tavalla. Tehtäisiin siis ehdotusvaiheessa jo nämä ehdotukset, eikä sitten vasta kun vastuuvapautta harkitaan. Tämä varainhoitoasetuksesta. Loppuun on sanottava vielä muutama sana siitä kontekstista, yhteydestä, jossa tämä kokous järjestetään. Kenties nyt toistan Satsimark Kaakkisin sanoja, mutta sanonpaa, että taloustilanne on vain heikentynyt, vaikeutunut siitä kuin mitä se oli vuonna 2010. Tämä pätee Britein saariin kokonaisuudessaan ja myös koko Euroopan unioniin. Tilanne ei ole yhtään parempi kuin silloin, kenties jopa huonompi. Monet jäsenvaltiot euroalueella suoriutuvat huonosti. Tarvitaan tehokkaita toimia. Kiitos puheenjohtaja. Mielelläni kuuntelen näkemyksiä, ehdotuksia, kommentteja, joita jäsenet voivat ehdottaa. David Bostock Oikein paljon kiitoksia. David Bostock, teille teidän esityksestänne. Nyt antaisin edustaja Haukille puheenvuoron suuren valiokunnan puheenjohtajana. Kiitos oikein paljon. Kiitos myös kutsusta jonka sain tänne talousarvion valvontavaliokuntaan. Minun on heti aluksi sanottava, että poliittisia haasteita käsittelevällä suurevaliokunnalla on hyvin niukka mandaatti. Me emme voi tietenkään puuttua muiden valiokuntien työhön, talousarvion tai talousarvion valvontavaliokunnan siinä mielessä ainakaan, että me yrittäisimme esittää jotain sääntöjä. Me olemme keskustelleet siitä, miten täytäntöönpanon yksinkertaistaminen kokonaisbudjetin osalta olisi mahdollista. En ajattele ainoastaan suuria rahastoja, vaan pienempiä myös. Meillähän on erilaisia hallintojärjestelmiä, on varoista jäsenvaltiot huolehtivat, jotkut pienemmät keskitetään komission käsiin maksatusten osalta – me olemme keskustelleet siitä, minkälaisia parannuksia voitaisiin saada aikaan. Ainoa keskustelun pohja meillä oli tilintarkastustuomioistuimen kertomus. Meillähän on jo pidemmän aikaa luvattu, että saisimme komission tiedonannon yksinkertaistamisesta. Tätä tiedonantoa ei kuitenkaan ole meille vielä saatu. Ilmeisesti sitä ei myöskään ole vielä. Meidän esittelijämme viimeksi 30. päivä maaliskuuta oli yhteydessä komission jäsen se meidän kabinettiin ja pyrki jotain saamaan vielä, koska me halusimme jotain, mikä voisi auttaa meitä laatimaan valiokuntamme loppumietinnön. Sitä ei nyt ole valitettavasti me voisimme sanoa jotain tulevasta varanhoitoasetuksesta, mutta se ei ole meidän tehtävämme. Me voisimme sanoa jotain yksinkertaistamisesta, mutta se ei ole myöskään oikein meidän tehtävämme, joten nyt meille jää tehtäväksi kehottaa siihen, että kaikkia varoja käytetään yhteisen periaatteiden mukaisesti. Tietenkin niin, että varoja käytetään tehokkaasti – niin, että saadaan tuloksia, totta kai, mutta se, että me nyt syventyisi menemään tiettyihin välineisiin, ei oikein ole paikallaan. Henkilökohtaisesti sanoisin, koska voin olla keskustelemassa tästä vielä budjettivaliokunnan jäsenenä, kun suuren valiokunnassa on äänestetty 25.-26. toukokuuta mietinnöstä – niin me sitten budjettivaliokunnassa keskustelemme edelleen budjettipuolesta ja tärkeää on se, että kun on kyse suurista summista siitä, että jäsenvaltioissa todella voidaan huolehtia siitä, että käytetään suuria rahasummia meidän ajatustemme mukaisesti ja tehokkaasti ja että osa näistä varoista käytettäisiin siihen, että annetaan suuntaviivat jäsenvaltioille paremmasta hallinnosta. Ehkä jopa niin, että tietyn aikaa annetaan jopa henkilöstötukea. Kun ajatellaan niitä ajatuksia, joita me olemme kehitelleet – minä olen mukana nyt kolmatta kertaa kehittelemässä rahoitusnäkymiä ja jokaisella kerralla on ollut tiettyjä ajatuksia, kun pyritään uudistamaan esimerkiksi aluepolitiikkaa, rakennepolitiikkaa tai maatalouspolitiikkaa, niin haluamme totta kai tehokkaita muutoksia, no tehokkaita lopputuloksia – joka kerta joudumme näkemään, että tämä ei oikein riitä, ja siksi uskoisin, että meidän ehkä pitäisi todeta, että me ehkä yliarvioimme vähän tässä jäsenvaltioiden toimintaa. Joissain jäsenvaltioissa, enkä tarkoita tässä ainoastaan uusia, joissain jäsenvaltioissa, joillain alueilla hallinto ei ole ehkä sellaista, jota tarvitsemme jotta alueellisesti, kunnallisesti voidaan kaikki täytäntöönpanna meidän tavoitteidemme saavuttamiseksi. Nämä asiat eivät millään muotoa tule meidän mietintöömme. Se ei ole meidän toimivaltaamme tässä valiokunnassa. Tämä on nyt vain henkilökohtainen kantani ja varmasti pyrin yhdessä maatalousasiantuntijoidemme ja aluepolitiikan asiantuntijoidemme kanssa eri valiokunnista – tekemään työtä tämän suuntaisesti, jotta voitaisiin ajatella vähän näin. Jotta sitten kun puhutaan tiukasta lainsäädännöstä, rakennerahastojen tai seuran maatalouspoliittisen kierroksen osalta voidaan antaa apua tukea. Tämän verran tästä aiheesta. Toivon, että onnistumme siinä, että seuraavassa vaiheessa ei ainoastaan suurten rahastojen osalta, vaan myöskin pienempien. Pystymme aina huolehtimaan siitä, että ajatellaan tutkimusta ja kehitystä myös, ajatellaan tutkijoita, opettajia, mutta myös pk-yrityksiä, jotta voimme huolehtia siitä, että kaikki voivat osallistua innovaatioprosessiin – Silloin tarvitsemme yksinkertaistamista. Meidän on edettävä tässä, mutta tämä ei nyt ole kaikki suuren valiokunnan mandaatti, enkä halua siksi tästä puhua enempää, että tässä tule mitään ongelmia kollegoiden kanssa. Grazie alla collega Haug. Kiitoksia kollega Haug. Seuraavana Beres. Hän on työllisyys- ja sosiaaliasioiden valiokunnan puheenjohtaja. Olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia esittelijälle tästä kutsusta, jonka mukaan myös työllisyys- ja sosiaaliasioiden valiokunta on täällä mukana. Siellähän hallinnoillaan joitakin ohjelmia, jotka ovat hyödyllisiä eri strategioiden osalta ja jotka johtavat siihen, että otetaan käyttöön merkittävä osa Euroopan unionin budjettista. Olen Uskomme, että se on olennainen osa, mikäli haluamme onnistua tässä strategiassamme Eurooppa 2020. Puheenvuorossani keskityn julkisten varojen laadukkaaseen käyttöön. Siitä olette minut kutsuneet tänne puhumaan kun tapamme asiantuntijoita, aina palataan siihen, kuinka laatua arvioidaan. Onko laatu sitä, että auttavat ihmiset hymyilevät, kun ovat päässeet köyhyydestä, vaan koskeeko se tilien hyvää hallintoa ja hyvää pitoa. Meidän ei pidä unohtaa tätä näkökulmaa. On arvioitava tuloksia ainoastaan lukujen pohjalta. Jos näin tehdään, niin ei voida arvioida kokonaisuudessaan sitä lisäarvoa, joka meidän olisi otettava huomioon. Jotta tähän haasteeseen voidaan vastata, olemme sitä mieltä, että on otettava huomioon kolme ulottuvuutta. Ensinnäkin tulosten, ohjelmien tulosten keskittyminen, jotta voidaan optimoida tulokset kansalaisten kannalta. Toisekseen on yksinkertaistettava kelpoisuuskriteerejä ja korvauksia. Tämä on vanha juttu, mutta sitäkään ei pidä unohtaa, kun olemme toteuttaneet ohjelmia aikaisemmin ja niin sitten menemme kentälle tapaamaan eh, asianomaisia henkilöitä, niin tämä huoli on usein vahvasti läsnä. Tarvitsemme mekanismeja, joilla voidaan varmistaa laillisuus eh, ja oikeutus näille pyynnöille. Sitten kolmas asia, jonka halusin mainita – koskee sitä, että jaetun hallinnon uudistukset, siis globaalit tuet, tämä on erityisen tärkeä asia silloin, kun tarkastellaan Euroopan sosiaalirahaston varoja, koska usein tästä rahastosta tuetaan pieniä hankkeita, pk-yrityksiä tai kansalaisjärjestöjä – emmekä voi toimia niin, että yhtäältä kaikissa päätöslauselmissa sanomme, että haluamme tukea kansalaisyhteiskuntaa ja haluamme tukea pk-yrityksiä. Ja sitten kun puhutaan tilinpitosäännöistä, niin sanotaan, että äh, pk-yritysten ja kansalaisjärjestöjen kanssa on liian hankala tehdä työtä, keskitytäänpä suuriin rakenteisiin, niin vältetään hankaluudet. Minusta tämä ei ole oikea tie, vaan on mentävä pidemmälle, hyödynnettävä uutta ohjelmointia ja parannettava ohjelmien tilinpidon rakennetta niin, että pidetään kiinni näistä tilintarkastustuomioistuimen suosituksista. Sitten haluaisin lyhyesti puhua menojen laadun arvioinnista. Tämähän riippuu paljon asetetusta tavoitteista. Kun katsotaan Euroopan unionin 2020 strategiaa työllisyys- ja sosiaaliasioissa, meillä, meillä on viisi tavoitetta ja niistä kaksi todella koskettaa työllisyyttä ja sosiaaliasioita. Työllisyysaste 75 prosenttia henkilöstä 20 60-64-vuotiaita sitten alle 20 miljoonaa köyhiä. Joten tässä on todella kaksi erittäin tärkeää tavoitetta strategiassamme ja niin taas näkyvät kolmena aloitteena uusia kompetensseja, uusia työllisyys- työtä varten Euroopan köyhyyden vastainen foorumi sitten vielä tämä kolmas. Sitten tämän strategian onnistuminen riippuu siitä, saadaanko sille riittävä rahoitus tulevissa rahoitusnäkymissä. Tiedän kyllä, että ei tämä liity niinkään talousarvion valvontaan, vaan tämän poliittinen kysymys, mutta Haluan kuitenkin sanoa tämän, jos haluamme onnistua strategiassamme, emme voi soveltaa tällaista strategiaa, niin kuin herra Cameron haluaisi, niin että ei enää mitään rahoja annettaisi Euroopan unionille. Menneisyydessä tilintarkastustuomioistuin on pitänyt tuhlauksena ohjelmia, joita ei ole riittävästi tuettu rahoituksellisesti, jotta tavoitteisiin voitaisiin päästä. Tässä hengessä uskon, että vaikutusarvioinnit eh, Euroopan unionin menoissa on varmasti askel oikeaan suuntaan. Sitten toinen näkökohta. Hyvän rahoituksen taso ei riitä. Samaan aikaan tarvitaan eh, johdonmukaisuutta ja koordinointia hyvä hallinto Euroopan unionin poliitikkojen ja, ja kansalaisten kokemien vaikutusten välillä. Tähän liittyy myös eurooppalainen ohjausjakso. Tämä on tärkeä keskustelu, mutta haluaisin lisätä tähän vielä yhden asian. Jotkut tässä parlamentissa ovat kanssani yhtä mieltä, mutta eivät vielä riittävän monet, koska se ei ole jatkuvasti esityslistan kärjessä. Haluaisin tässä todella todeta, että jotta EUn menoista olisi hyötyä. Ni, niillähän on se merkitys, että ne toimivat vipuna, saavat äh, herättävät muita äh, kuluja. ja näin olisi katsottava, kuinka se vaikuttaa menoihin, joihin ne jäsenvaltiot sitoutuvat. Kun laadin, laadin mietinnön kriisivaliokunnassa pyrin tarkastelemaan, kuinka koulutusalalla jäsenvaltiot ovat käyttäneet varoja toteuttaakseen Lissabonin strategian tavoitteet tietoon perustuvan yhteiskuntaan pääsemiseksi. Euroopan komissio ei kykene antamaan meille arviointia siitä, mitä tapahtuu jäsenvaltioiden budjeteissa niin, että sitä kautta edistettäisiin strategian tavoitteita. Tietenkin voidaan katsoa, katsoa tai muita asioita, mutta luvut koskevat kaikkien jäsenvaltioiden budjettia löysin nämä OECDstä. Eihän tämä oikein vetele, ei tämä ole järkevää. Meillä pitäisi olla lähestymistapa, jossa Euroopan unionin tavoitteiden mukaisesti kokonaisvaltaisimmin voisimme arvioida sitä, kuinka täydentäviä ovat Euroopan unionin menot jäsenvaltioiden menojen suhteen. Sitten vielä viimeinen kysymys ehdollisuudesta. Tämähän on nouseva keskustelu. Haluaisin täällä todeta, että se ajatus, että voisimme käyttää rakennerahastoja rankai, rankaistaksemme valtioita, jos ne eivät ole noudattaneet vakaussopimusta, minun mielestäni tämä on aivan järjetöntä epäoikeudenmukaista ja tehotonta. Se on epäoikeudenmukaista, koska näin maksettaisiin alueilla valtioiden möhläykset. Tämä on myös tehotonta, koska se on täysin ristiriidassa solidaarisuuskäsitteen kanssa. Sen sijaan se kysymys, että pohdittaisiin millä tavalla alueet tai jäsenvaltiot ja alueet, koska nämä molemmat ovat tässä kyseessä, kuinka nämä käyttävät rakennerahastojen yhteisöllisiä varoja, täyttävätkö ne Euroopan unionin tavoitteet vai eivätkö. Tämä ehdollisuus on minusta aivan keskeinen. Tämä on todellinen keskustelu, koska olen huomannut, että tänä päivänä alueet ovat nyt ryhtyneet toimiin tämän uuden ohjelmointikauden ja, ja tämän uuden asetuksen osalta ja tiimolta. Nyt jos kukin jäsenvaltio voi määritellä oman strategiansa, joka ei hyödytä Euroopan unionin 2020-strategiaa, niin eihän tämä oikein käy, koska ei Euroopan unioni ole riittävän rikas, jotta tämä olisi mahdollista. Sitten sosiaalirahaston lisäksi työllisyys- ja sosiaaliasioiden valiokunnassa käsitellään myös tätä globalisaatiorahaston käyttöä, ja siitä haluaisin lyhyesti puhua – Euroopan parlamentti viime viikolla äänesti tämän rahaston eh, käyttöönotosta eh, Tsekin tasavallasta Unileverin asiassa. Minun mielestäni Euroopan unioni ei voi tukea tällaista monikansallisten yritysten eh, tuotannon siirtohankkeita. Tänä päivänä kuitenkin osa globalisaatiorahaston varoista mahdollistaa tämän tyyppisen rahoituksen ja tämä ei mielestäni ole hyvää hallintoa. Sitten vielä kolme huomiota lopuksi. Joskus on keskusteltu ää, tällaista vahvistuslausuma-ajatuksesta. Se on jo y- UKssa, Ruotsissa ja Tanskassa voimassa. Olen puhunut henkilöiden kanssa tällaisesta lausumasta ja minulla on kerrottu, että oikeastaan näin tämä antaisi komissiolle vain jonkinlaisen äh, pakotien ja ei kuitenkaan äh, parantaisi tilannetta. Olennaisesti haluaisin nyt kuitenkin antaa tämän pohdinnan mietittäväksenne. Jutta Hogg puhui äh, hallinnollisesta kapasiteetista. Tämä on kriittinen kysymys liittymis menettelyssä mm, mm, käytetään paljon rahaa Kööpenhaminan kriteerien täyttämiseksi. Sitten olla niin kuin, näitä kriteerejä ei olisi olemassakaan. Kyllä tietenkin näemme, että kyky kerätä veroja ja kyky valvoa kuluja ja menoja ovat hyvin kriittisiä kysymyksiä, joita ei voida käsitellä vain vuosittain tilintarkastustoimistojen kertomuksessa, vaan vuosittain jäsenvaltioiden budjetissa tämän ja Tämä hallinnollinen kapasiteettikysymys on seikka, joka meidän on otettava huomioon. Ja haluaisin ehdottaa, että tulevassa sosiaalirahastossa voisi olla osa varoista, joka käytetään tekniseen täytäntöönpanon tukeen, koska muussa tapauksessa korruptiota ja varojen alikäyttöä tulee näkymään. Ja tällaistahan me emme haluaisi nähdä. Sitten vielä yksi huomio. Tuen vahvasti ajatusta, että siellä missä yhteisen varoja ei ole käytetty, niin kuin olisi pitänyt, erityisesti koskien sosiaalirahaston varoja, joita jäsenvaltiot eivät olisi käyttäneet. Nämä varat eivät, niitä ei pidä palauttaa jäsenva- näille jäsenvaltioille, koska näin ei, ei, ei noudatet, näin. No, noudatettaisiin tällaista I want my money back strategiaa. Ei, näin ei pitäisi tehdä, vaan varat olisi palautettava EUn budjettiin niin, että niitä voitaisiin hyödyntää yleishyödyllisiin hankkeisiin. Kiitoksia puheenjohtaja. Grazie alla collega Beres. Adesso la... Kiitoksia kollega Beres seuraavana. Francesca Balzani. Hän on Euroopan unionin talousarvion 2012 esittelijä. Olkaa hyvä. Grazie, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Yksi asia koskee suoraan julkisten menojen laatua ja hallintoa olen pyrkinyt ottamaan mukaan tähän vuonna 2012 talousarvion luonnehdintaan. Se liittyy strategiseen näkemykseen menojen laadusta ja tähän liittyy tiiviisti juuri eurooppalainen talouden hallinta. Julkisia menoja ei käytetä hyvin ainoastaan siinä tapauksessa, että varojen koko käyttötie on hyvin valvonnassa, vaan tähän liittyy myös keskeinen kysymys, joka koskee menojen ohjelmointia. Tämä edellyttää koordinaatio ja Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden välillä. Hyvin usein tapahtuu tilanteita, joissa suhteet kentävät toisinpäin. Kansallisia, poli- kansallisia, politi- kansallisia politiikkoja ei suunnitella ja toteuteta koska tiukkaa. Siellä on noudatettava Euroopan unionin strategioita ja tästä, tästä syystä annetaan käyttöön EU-varoja. Usein kuitenkin käy juuri toisin päin ja yritetään ymmärtää, onko olemassa Euroopan unionin varoja ja asioita varten, joita haluaisin tehdä. Ja unohdetaan kokonaan tämä nämä yhteiset tavoitteet. Tämä olisi kuitenkin aivan perustavanlaatuinen ja näin voidaan oikeuttaa eurooppalaisten yhteisten varojen käyttöön. Tämä on aivan peruskivi todelliselle, euro, todelliselle poliittiselle unionille. Tästä syystä uskon, että talouden hallinto eh, Euroopan unionin talousarviossa ja varainhoidossa pitäisi olla se, jota vetäisin aina vain eteenpäin. Ja tässä mielessä olen sitä mieltä, että, että meidän näkemyksestämme, meidän, jotka laadimme näitä budjetteja, pitäisi toimia varanhallinta. Meidän on löydettävä yhteisiä tavoitteita. Tämä on aivan keskeinen kohta, kun ajatellaan EU-varojen käyttöä. Ainoastaan jos meillä on yhteisiä tavoitteita, joista, joissa on, että otetaan huomioon yhteinen etu, että voidaan toteuttaa yhteistä politiikkaa. Yhteisten tavoitteiden kautta jäsenvaltiot voisivat pyrkiä yhteisiin tavoitteisiin. Ei pidä unohtaa sitä, että yhteisten varojen oikeutus on juuri siinä, että ne muodostavat vivun, jotta saadaan kannustusta tiettyyn suuntaan, joka johtaa tavoitteisiin. En näin Euroopan unionin toiminta näkyy myös alueilla. Uskon, että näin voisimme rakentaa myös tehokkaan tarkastusjärjestelmän ensimmäinen tarkastuksen vaihe, joka on aivan keskeinen, jota ei koskaan pitäisi kätkeä e, e, virallisten tarkastusten taakse, koskee sitä, että varat todella käytetään tarko- mm, tiettyyn tarkoitukseen, jotta voidaan pyrkiä yleishyödyllisiin tavoitteisiin, jotka on määrätty Euroopan unionin tasolla. Jos saamme aikaan hallintojärjestelmän Euroopan ohjausjakson pohjalta niin, että todella pyritään siihen, että kansallisella tasolla tehdään sellaisia poliittisia valintoja, jotka ovat johdonmukaisia ja joiden kautta pyritään eurooppalaisiin tavoitteisiin, erityisesti ottaen huomioon 2020 strategian tavoitteet – voisimme saada myös vahvan pohjan näiden varojen käytön tarkastukselle. Tämän lisäksi tietenkin tarvitaan virallisia muodollisia tarkastuksia. Usein ne ovat vaikeita ja ne ovat eh, jopa jotenkin eh, tavoitteiden vastaisia. Kaikkein tärkeintä olisi huomioitava kollektiivinen etu julkisten varojen käytössä. Tähän liittyy uusien viranomaistasojen päällekkäisyys Euroopan unionin tason jäsenvaltiotaso ja sitten joissakin jäsenvaltioissa on erityisiä alueellisia hallinnon tasoja ja, ja yksityisiäkin tahoja, jotka ovat mukana. Uskon, että ei, näin, nämä kaikki tasot olisivat, niiden olisi oltava vahvasti mukana, kun pohditaan sitä, kuinka päästään yhteisiin tavoitteisiin, mutta nämä tarvitaan myös valvontavaiheessa. On aivan selvää, että valvonta olisi suoritettava kaikilla mukana olevilla tasoilla, kaikilla niillä tasoilla, joilla julkisia varoja käytetään. Kiitoksia. Kollega Balzani. Kiitoksia kollega Balzani. Seuraavana kollega Ulri Roduts kalastusvaliokunnasta. Oh, niin Kiitos paljon puheenjohtaja. Kiitokset esittelijälle myös kutsusta. Olen iloinen siitä, että voin tuoda julki kalastusalan aiheita. Katausvaliokunnassa tärkein aihe tällä hetkellä on yhteisen kalastuspolitiikan uudistus. Um, wird auch der Europäische Fischereifonds tässä yhdessä yhteydessä kalastusrahastoa uudistetaan. Tietenkään ei voida vielä todeta, missä painopisteet ovat, kun komission ehdotusta ei meillä vielä ole. Me odotamme komission tiedonantoa kesäkuun puolivälissä. Olen kuitenkin varma siitä, että kaikki puoliryhmät haluavat tulevaisuudessa tukea erityisesti pienimuotoista kalastusta – Siis niin, että enemmän tuetaan pieniä yrityksiä, silloin tietenkin edun saajia on useampi ja tämä ei varmaankaan helpota budjetin valvontaa. Poliittisesti tämä on kuitenkin tärkeä ja oikea asia, koska kestävämmät menetelmät ovat pienimuotoisessa kalastuksessa käytössä. Siksi, kuten usein on, pitää pystyä tasapainottelemaan niin, että saadaan järjestelmä, tukijärjestelmä, joka on helposti kalastajille avautuva. Samalla on pyrittävä eroon liiallisesta virheriskistä. Siksi tarvitaan älykkäitä ratkaisuja, joita voidaan arvioida ja helposti tarkastaa. Lisäksi uudistus johtaa siihen, että Euroopan kalastusrahasto – yhdistetään toiseen rahoituslähteeseen kalastuksen alalla. Siitä rahoitetaan nyt valvonta- ja tiedonkeruutoimia. Paljon tekemistä on vielä, koska tiedot kalakantojen tilanteista merissämme on riittämättömällä pohjalla. Lisäksi kalastus kumppanuussopimuksia rahoitetaan kumppanuusmaiden kanssa ja tämä on erityisen mielenkiintoinen kysymys, koska kolmansien maiden valvonta työstetään näiden kumppanuusmaiden puolelta. Meidän pitää pyrkiä saamaan tämä valvonta voimakkaammin EUn siipien suojaan. Minä mielelläni tehostaisin tätä työtä ja olisin iloinen – jos budjetin valvontavaliokunnasta saataisiin tukea tässä yhteydessä, koska usein tässä käytetään tukivaroja sellaisiin tarkoituksiin, jotka eivät ole meidän ajatustamme mukaisia. Kiitos. Kiitoksia. Sitten annan puheenvuoron komissiolle, mikäli se haluaa osallistua keskusteluun. Ei halua. Sitten Valtsi, olkaa hyvä. Ačiū gerimas pirmininkė, gerimi kollegos iš įvairių komitetų, kurie šiandieną čia dalyvauja. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat, jotka täällä edustatte muita valiokuntia. En niinkään lähde laajentamaan keskustelua siitä, mitä pitäisi tehdä. Kaikki, jotka ovat osallistuneet varanhoito asetusuudistuskeskusteluun, jotka ovat puhuneet siitä, että pitäisi parantaa EUn menojen laatua. Kaikki kommentit ovat olleet aivan oikeita. Kuuden puolen vuoden ajan olen ollut vastuussa EU-politiikan täytäntöönpanosta pienessä maassa, nimittäin Liettuessa. Puhun tästä näkökulmasta. Ensinnäkin kun ajatellaan varojen käyttöä, niin heräsi kysymys siitä, millä osuudella tietyt jäsenvaltiot osallistuvat EUn budjettiin. Kaikki tietävät, että Iso-Britannia ja neljä muuta jäsenvaltiota maksavat EUn budjettiin enemmän kuin mitä ne sieltä saavat. Lopputulos on se, että muut 22 jäsenvaltiota – osallistuvat osaltaan EUn budjettiin ja näitä maita sitten nimitetään köyhemmiksi jäsenvaltioksi. Kenties meidän pitäisi keskittyä asiaan hieman toisesta näkökulmasta. Kyllähän mekin maksamme budjettiin osuutemme. Toinen seikka. Edustaja Haukoli aivan oikeassa, kun hän esitti kysymyksen siitä, miksei EUn rahojen käytöstä ole asetusta. Komission sen Semita on sitoutunut antamaan tiedonannon tästä aiheesta. EUn jäsenvaltioissa on kuitenkin hyvin vähän sellaisia henkilöitä, jotka tietäisivät periaatteet syvällisesti sen suhteen, miten EUn varoja käytetään menopuolella. henkilöt, jotka ovat vastuussa menojen käytössä, käytöstä, haluavat totta kai säilyttää työpaikkansa. Eivät he halua, että heitä syytetään siitä, että varoja käytetään väärin ja tästä syntyisi poliittisia paineita. Mitä tapahtuu, kun katsomme tilannetta vuoden kuluttua? Varmaankin luemme silloin toisia mietintöjä, kenties virhettä virheiden taso on hieman matalammalla tasolla. Kuulemme mahdollisista parannuksista jatkossa, mutta tilanne nähdäkseni ei kyllä ole muuttunut. Jos me emme ota vastuuta hyvin korkealla tasolla, niin varmasti joudumme ongelmiin menojen suhteen. Puheenjohtaja kävimme hiljan vierailulla Italiassa ja eilen teimme tiettyjä päätöksiä. Meidän pitäisi ymmärtää, että EUn jäsenvaltioissa on tietynlaisia järjestelyjä käytössä kansallisten viranomaisten ja EUn toimielinten välillä. Näitä periaatteita ei ole kovinkaan halukkaita muuttamaan. Tässä myös komissiolla on oma vastuunsa. Muutosprosessi varmasti tulee olemaan hidas. Minun oma johtopäätökseni on se, että komission pitäisi olla vastuullinen niin, että periaatteet olisivat hyvin yksinkertaisia ja jäsenvaltiot sitten täytäntöön panisivat niitä. Miksei meillä voi olla jonkinlainen yleinen malli eh, esimerkiksi julkisista hankinnoista, jossa olisi useita askeleita? Kiitos. Grazie eh, per questo intervento. Collega... Kiitoksia sitten kollega Andreasen. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Minä olen suuren valiokunnassa ja varmaan toistelen tässä siellä jo sanomaani. Me emme voi mitata, miten tehokkaasti varoja käytetään, muuten kuin tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen pohjalta – ja tässäkin tapauksessa tämä kertomus jätetään huomiota. Me emme voi keskustella lisäarvosta, koska emme tiedä, miten varoja on ennen käytetty. Jos katsotaan tilintarkastustuomioistuimen kertomusta, niin virhetaso ei kannusta investoimaan keskeisiin politiikan aloihin. me vähennämme nyt laatuvaatimuksia, kun haluaisimme hyväksyttävän riskitason. Emme kuitenkaan tiedä, miten aikaisemmin näitä varoja on käytetty ja Sure ja budjettivalikunnissa olen usein pyytänyt, että arvioitaisiin esimerkiksi globalisaatiorahastoa. Edustaja Beres sen täällä mainitsi viittämättä Unileverin, joka on huono esimerkki tuen käytöstä, niin ihan yllättäen viime viikolla yhdessä EUn jäsenvaltioissa – on havaittu varojen väärinkäyttöä. Näitä varoja ei siis käytetä oikein. Miksi me hyväksymme edelleen tuen niille yrityksille, jotka sulkevat toimintaansa ja irtisanovat henkilöstöään, kun emme tiedä, miten nämä varoja, niin näitä varoja käytetään. Yhdistyneeseen kuningaskuntaan on viitattu. Yhdistynyt kuningaskunta ei ole itsekään tyytyväinen siihen, miten EU-varoja käytetään omassa maassa vaikka puhuttaisiin yleisestä julkilausumasta tai hallitusten julkilausumista, meidän on ymmärrettävä, että suurin osa varoista menee alueellisille viranomaisille, joten keskusviranomaiset eivät sinänsä voi arvioida, miten näitä varoja käytetään. Minä näistä rakennerastohankkeista on kuitenkin seurattu, siellä on epäsäännönmukaisuuksia. Lisäksi olen löytänyt näitä asioita tutkiessani että ne tahot, jotka huolehtivat varojen käytöstä, eivät vastaa edes minimin vaatimuksiin, jotka liittyvät näiden varojen hallintaan. Joten meillä on paljon työtä tehtävänä. Huomaan, että budjettivaliokunnassa ja suuren valiokunnassa, moin kuin työllisyysvaliokunnassa ja kalastusvaliokunnassa nyt kohdistetaan paljon vaatimuksia talousarvion valvontavaliokuntaan ja toivon, että se nähdään myös vastuuvapausmenettelyssä. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Minun tekisi mieli kommentoida edustaja Andreasenin puheenvuoro. En kuitenkaan tee sitä nyt, kun meillä melko harvoin on mahdollisuus tavata asiantuntijoita – asiantuntijoita, jotka tekevät työtä valiokunnissa, jossa käytetään niitä varoja, joita me pyrimme valvomaan täällä. Olen erityisen iloinen, että omasta ryhmästäni on täällä edustajia. Yksi huomio ensin yhteiseen tehtävään, joka Euroopan parlamentilla on. Kun puhutaan menojen laadusta, niin meillä on suuri tehtävä tulevaisuudessa – parantaa yhteistyötä kansallisten ja alueellisten parlamenttien kanssa, kun puhutaan näiden parlamenttien vastuusta hankkeiden toteuttamisen yhteydessä. Meidän on tehtävä yhteistyötä näiden kansallisten ja alueellisten parlamenttien kanssa paljon tehokkaammin. Minusta tuntuu, että pitäisi pyrkiä lisäämään tietoisuutta siitä, että Euroopan varat, joita siellä käytetään, ovat myös tämän kyseisen alueen veronmaksajien varoja. Tämä asia on hyvä tiedostaa ja tämä varmasti luo lisälaatua myöskin siihen, miten valvotaan määrärahojen käyttöä, jotta voidaan siis tutkia, onko niin, että hanke, jota tuetaan EU-varoin, todella tukee – alueellista tilannetta, parantaa työllisyystilannetta esimerkiksi tai vahvistaa paikallista kalastusta. Tätä komissio ei halua eikä voikaan valvoa. Emme mekään voi laadun osalta. Laadun arvioinnin pitää lähteä liikkeelle alueellisista ja parla- kansallisista parlamenteista, jotta ymmärretään, että siellä on valvontatehtävä ja niin saadaan myöskin kertomus toteutuksesta, joka on jonkun arvoinen. Jos ajatellaan, että kansallista lausumaa käytetään käymään keskustelua siitä, miten Euroopan varoja on käytetty puhtaasti rahoitusvalvonnan, mutta myös laadun osalta. Vasta sitten voidaan saada otettua jättimäinen askel eteenpäin. Ja vielä tilintarkastustuomioistuimesta. Rebostok, jos tukisitte tällaista sisällöllistä strategiaa, voisitte sitä tukea, niin siitä syntyisi pari tehtävää tilintarkastustuomioistuimelle. Yhteistyö kansallisten tahojen kanssa – yhteistyö tilintarkastuslaitosten kanssa jäsenvaltioissa tai osavaltioissa Saksan tapauksessa ja voitaisiinko löytää parametrit sille, miten tarkasteltaisiin juuri erityisesti aikaansaatuja tuloksia. Kiitos. Epping. Kiitoksia sitten kollega Epping. Thank you, uh, Mr. President. Kiitos puheenjohtaja. Minä olen budjettivaliokunnan jäsen, talousarviovaliokunnan jäsen ja Sure-valiokunnan. Eli puhutaan rahoituksen pyhästä kolmiyhteydestä. Budjettiasioissa välttämättä tällaista yhteyttä ei aina ole. Haluaisin oikeastaan vastata siihen retoriseen kommenttiin, jonka esittelijä esitti. Hän sanoi, että britti pääministeri David Cameron esitteli viime vuoden lopulla oman paperinsa ja sanoi, että yksi prosenttia on 2011 budjetin katto. Sikäli kun minä tiedän, niin Ruotsin hallitus, Saksan hallitus ja Tanskan hallitus tukivat häntä. Saksan, saksalaisessa televisio-ohjelmassa näin teidät hiljan. Mahtavatko puolue tukijanne tukea myös kasvavaa eu budjettia? Enpä usko. Herra Vostok, olen kanssanne samaa mieltä. Kun me puhumme menojen laadusta, niin täytyy perehtyä myös budjetin luonteeseen. Niin kuin aivan ilmiselvää on, niin EUn menoilla on aina ominaisuutena myös se, että ne tulevat jäsenvaltioista ja tähän liittyy tietty virhe, marginaali, virhetaso mitä pidemmälle laajennetaan budjettia, niin sitä laajemmaksi leviää myös hyväksyttävä virheriskin taso. budjetissa on myös sellaisia varoja, joita ei täysin käytetä, koska kukaan ei oikeastaan osaa niitä käyttää. Kenties yhteisrahoituksessa on ongelmia tai muita ongelmia voi olla, mutta Esimerkiksi vuonna 2008 4 miljardia euroa palautettiin jäsenvaltioille, koska EU ei osannut oikein käyttää näitä varoja. Miksi sitten puhutaan isomman budjetin tarpeesta? Mitä pidemmälle tätä viemme, niin sitä enemmän tulee ongelmia budjettisuunnittelun suhteen, että niin täytyisi olla tietoinen tästä. Minä olen sen puolesta, että me suuntaamme uudelleen budjettia. En suinkaan ole budjettia vastaan sinällään, mutta yksi prosentti on yleisesti ottaen riittävä summa. Kun ajatellaan surevaliokuntaa, niin tässä mielessä unionin budjettia nimenomaan täytyy uudelleen suunnata vuoden 2014 jälkeen. Siinä täytyy huomioida tulevaisuus ja kasvu tavoitteinen talous, eikä päinvastoin. Edustaja Beres puhui rakennerahastoista ja siitä, että taloushallinto on ikään kuin otettu tässä vangiksi. Ja me puhumme tästä paketista tällä hetkellä. Sanoitte, että rakennerahastot tietyissä jäsenvaltioissa toimivat varsin tehottomasti. Tämähän oli havaittavissa jo kasvu- ja vakaussopimuksessa. Sitä ei käytetty. Sitä olisi pitänyt käyttää Kreikassa, niin näitäkään ongelmia ei olisi syntynyt, joita nyt näemme. Pitää olla kannustimia kunnon budjettipolitiikalle. EUn budjetin ongelma usein on se, että kannustimet ovat väärässä paikassa ja sitten pohdimme, miksi tulokset ovat viallisia. Kiitos puheenjohtaja. Se, kollega Haug. Kiitoksia sitten kollega Haug. Ja, vielen dank. Ähm, niin, kiitos. Hienoa, että voin saada vielä puheenvuoron. Muutama seikka nyt tiedoksi kuitenkin talousarvion valvontavaliokuntaan. Minä en kuulu tähän kolmiyhteyteen, kuulun ainoastaan suurevaliokuntaan ja budjettivaliokuntaan, en talousarvion valvontavaliokuntaan, mutta selkeästi on sanottava, että surevaliokunnassa kautta puolueryhmien on keskusteltu siitä – kuinka suuri budjetin tulisi olla, ei tiukkana lukuina, vaan kategoriana. Toisaalta meillä on tietty raja. Ei sitä tarvitse yksittäisen jäsenvaltion meille vetää, vaan se on sopimuksessa. Omien varojen raja 1,23 prosenttia BKT, se on meidän rajamme. Näissä puitteissa me voimme liikkua, jos niin haluamme. Me emme halua tässä nyt liikahtaa tällä hetkellä, koska nykyrahoitus näkyy, missähän näin on. Mutta tämä on siis kuitenkin se, mitä on sovittu. Jos nyt argumentoidaan, että vuonna 2008 4 miljardia euroa jäi käyttämättä EUn budjetista – ei voida yksinkertaisesti sanoa, että EU ei pystynyt varoja käyttämään, koska me tiedämme kaikki, te tiedätte myös, että 80 prosenttia budjetista, 80 prosenttia hallinnoidaan jäsenvaltioissa. Investointien osalta ei ole kyse ajatusta, vaan hallinnosta, vaan siitä, että jäsenvaltiot ovat vastuussa täytäntöönpanosta, Jos rakennerahastovaroja ei käytetä, ongelmana ei välttämättä ole Euroopan taso. Silti olen sitä mieltä. Ja tässä nyt puhun juuri budjetti-ihmisenä. Minä olen kuitenkin sitä mieltä, että kaikki kaikkien valiokuntien, oli kyseessä sitten kalastus tai talous tai työllisyysvaliokunta tai mikä tahansa valiokunta. Kaikkien valiokuntien on katsottava sitä, miten tietyn vuoden budjetti on tullut täytäntöönpantua. Ja komissiolta on kysyttävä, mitä teitte sen osalta, mistä sovimme viime joulukuussa tai ehkä ensi kerralla voidaan jo sanoa marraskuussa. No, tässä on todella kyse kaikkien eri valiokuntien työstä. Tämä ei ole budjettivaliokunnan työtä, vaan muiden alojen asiantuntijoiden. Muuten käsitellään yleisesti budjetti- ja budjettivaliokunnassa ja talousarvion valvontavaliokunnan. Todella pitää katsoa, että käytetyt – rahat on käytetty sääntöjen mukaisesti. Se on ihan selvää. Kun puhuin siitä, että poliittisia haasteita käsittelevässä valiokunnassa ei ole laadittu tekstiä uudesta varainhoitoasetuksesta, niin se liittyy siihen, että se ei ole meidän tehtävämme. Meidän ei ole tarkoitus puhua varainhoitoasetuksesta. Totta kai se meitä kiinnostaa, kuten sanoinkin, jos on Salvador Garrigan mietinnön lukenut, niin silloin tietää, että monissa yhteyksissä nähdään, että me haluamme tehokkuutta, jotain mikä on käytännössä mahdollista. Mutta jos puhutaan siitä, että yksinkertaisemmin voitaisiin käyttää EUn varoja, niin meidän on totta kai itsestäänselvästi myös huolehdittava siitä, että sitten jäsenvaltiot eivät seuraavaksi tule monimutkaistamaan asioita – niin, että omat varainhoitoasetukset pistetään vielä siihen päälle ja sitten vielä alueet ja kunnat eivät pysty enää vastaamaan kaikkiin vaatimuksiin. Lopuksi globalisaatiorahasto. Globalisaatiorahastoa koskevat säännöt. Sääntöjä parlamentti ei yksin keksinyt, vaan kuten aina Euroopan tasolla, neuvosto ja parlamentti yhdessä on tehnyt päätökset globalisaatiorahastosta ja pyytäisin, että kaikki kollegat nyt muistavat tämän. Globalisaatiorahaston kautta ei tueta yrityksiä. Kyse on koulutus, jatkokoulutus, täydennyskoulutuskysymyksistä joukkoirtisanomistapauksissa. Kyse on siis suurista määristä työttömiä. Totta kai voisin ajatella, että jäsenvaltiot hoitaisivat tämän asian yksin, mutta globalisaatiorahasto on nyt olemassa, säännöt ovat olemassa, minkä pohjalta globalisaatiorahastoa voidaan käyttää. Ja nyt on ihan väärin esittää, että me tuemme näin Unileveria. Tämä on harhaanjohtava. Näin me emme tee. Me emme tue mitään muuta kuin niitä ihmisiä, jotka ovat jääneet työttömiksi. Näin. Lopuksi. Tiedän yhtä hyvin kuin kaikki muutkin, vaikka sosiaalidemokraatti olenkin, että kyse ei ole ainoastaan rahan määrästä. Siitä, miten paljon rahaa käytetään Kyse on ennen kaikkea siitä, miten tehokkaasti käytetään niitä varoja, jotka meillä on käytössä. Miten pitkälti pääsemme tukemaan työtä niiden tavoitteiden suuntaan, joista on yhdessä sovittu. Joten tässä yhteydessä ei mielestäni voida syytellä Euroopan parlamenttia. Kiitoksia. Tilintarkastustuomioistuimen herra Bostokon pitänyt uudelleen puheenvuoro. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja runsas mielenkiintoinen keskustelu. Kenties voin kommentoida muutaman seikkaa, mutta brittipolitiikkaa en lähde kommentoimaan, muut ovat sen hoitaneet, enkä myöskään tätä äh, pyhää kolmiyhteyttä, joka kuuluu tilitarkastustuomioistuimen valtuuksien ulkopuolelle. Muutama täsmällinen kysymys, jotka liittyivät äh, tuomioistuimeen. Voisimmeko tehdä enemmän äh, yhteistyötä kansallisten tilintarkastajien kanssa, tuomioistuinten kanssa – Entä sitten tuloshakuinen tar- tarkastus? Meillähän on pilottihankkeita esimerkiksi Alankomaiden ja Tsekin kansallisen toimijan kanssa nimenomaan tarkastuslausuman tiimoilta. Meillä on eriäviä tilintarkastusintressejä, myös ajoitus on hyvin haasteellinen. No sitten tuloshakuisuus tilintarkastuksessa. Me pyrimme tähän, pyrimme arvioimaan tehokkuutta, vaikuttavuutta. Luonnollisesti tämä pitkälti riippuu tavoitteiden selkeydestä, kuinka selkeästi ne on alun perin määritelty. Usein on paljonkin tavoitteita, jotkut niistä eivät ole välttämättä kovinkaan selkeästi määriteltyjä. Tämä on ongelmallista. Tämä oikeastaan taas juontaa juurensa yhteen kommenttiin, joka oli tässä lausunnossamme. Useissa puheenvuoroissa nousi esille yhteisiä näkemyksiä. Oikeastaan kahteen voisin niistä tarttua. Valikoivuus. Useat puhujat mainitsivat, että pitäisi keskittyä aidosti yhteisiin toimiin niin, että unionin budjetilla on kaikista merkittävin rooli näiden toimien suhteen. Sitten yhteinen huoli käytännön läheisyyden ja yksinkertaistamisen näkökulmasta, kun ajatellaan tuloksia. Edustaja Haug sanoi, että usein yliarvioidaan jäsenvaltioiden kykyä saattaa ohjelmat täytäntöön ja saada tuloksia. Tämä on totta kai huolenaihe ja tämän takia pitäisikin olla hieman yksinkertaisempi kuin sen sijaan, että monimutkaistettaisiin järjestelmiä. Sitten täällä mainittiin PK-yritykset ja kansalaisjärjestöt ja se, että ne joutuvat noudattamaan hyvin monimutkaisia yhteisön sääntöjä. Tässäkin käytännönläheisyys on keskeistä ja tulosten saavuttaminen. jos on sääntöjä, jotka koskevat kalastajia, niin sääntöjen täytyy olla sellaiset, että kalastajat voivat ne ymmärtää. Mielenkiintoisia teemoja. Ihmisillä on eri lähtökohdat ja sitten ehdotukset kuitenkin ovat aika lailla samansuuntaisia. Mielenkiintoista. Pari lisäpohdintaa vielä. Keskustelun taustalla ja tästä keskustelusta voi päätellä sen, että meidän on tehtävä hyvin monimutkaisia päätöksiä, vaikeita päätöksiä. Ja valintoja on tehtävä. Usein ne ovat vaikeita. Ensinnäkin tavoitteiden kokoaminen. Usein tässä on puutteita. Katsoin vielä tätä älykkään energian lausuntoamme. Sehän on pieni ohjelma, 240 miljoonaa euroa neljän vuoden kaudella. 17 ydintoimintoa, 63 tavoitealuetta. Ei kai tässä nyt ole minkäänlaista tiivistymistä havaittavissa, vaan pikemminkin sirpaloitumista, eli rahat levitellään ympäriinsä. sitten itse kukin voi todeta, että tällekin hankkeelle saatiin EU-rahoitusta. Valikointia on tehtävä ja jotkut tuki, mahdolliset tuen saajat sitten joutuvat pettymään, jos halutaan keskittymistä. Tämä on valinta, jonka poliittisten viranomaisten on tehtävä. Sitten Euroopan lisäarvo. Me sanomme, että toki pitää olla eurooppalaista lisäarvoa tietyissä yhteyksissä. Jos kysyy, mitä tämä tarkoittaa, niin joutuu aika lailla liukkaalle kaltavalle maaperälle. Kun ajatellaan sitä, että resursseja siirretään varsin vauraista jäsenvaltioista vähemmän vauraille alueille jäsenvaltioihin. Usein rakennerahastoissa käy niin, että unionin budjetin kautta tietyssä jäsenvaltiossa tietyltä alueelta siirretään varoja saman jäsenvaltion toiselle alueelle. Resursseja voidaan siirtää vaikkapa Kaakkois-Englannista sitten Pohjois-Irlantiin ja, ja Skotlantiin. Ja varojen siirto Baden-Württembergistä tapahtuu sitten entisen Itä-Saksan lendereihin. Tätä tapahtuu varsin merkittävässä määrin. En muista tarkkaa lukua, mutta olisiko ollut 30-40 prosenttia. Onko tämä sitten eurooppalaista lisäarvoa? Enpä tiedä, vaikea sanoa. Sitten hyväksyttävä virheriskin taso. Tässä luonnollisesti käydään ikään kuin neuvottelua sen suhteen, mikä on hyväksyttävä taso, kuinka suuren riskin unioni on valmis kantamaan, voidaanko vähentää riskiä sillä, että säännöt ovat hyvin yksityiskohtaisia. Ja luonnollisesti tässäkin vaaditaan vaikeita poliittisia päätöksiä. Tilintarkastustuomioistuin ei ole poliittinen elin, vaan valvontaorganisaatio. Tähän päätän puheenvuoron näin ollen. Kiitoksia sitten eh, esittelijä Tsatsimarkakis. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Ensin paljon kiitoksia herra Vostok. Teidän puheenvuorostanne puhuitte laadusta, yksinkertaistamisesta ja valvonnasta. Otitte esimerkiksi maatalouspolitiikan, se on onnistunut. Keskitetty komission toiminta, vaikka jatkuvasti parlamentin on painostettavakin, niin tärkeää on, että on hyvä valvontakoneisto, joka todella parantaa asioita, huolehtii siitä, että laatu on paljon parempaa kuin kohesiopolitiikassa monilla aloilla nyt. Kollega Rodust sanoi, että varoja käytetään kalastuksen alallakin muihin tarkoituksiin kuin on tarkoitus. Ja sopimuksiin kolmansien maiden kanssa. No kuitenkin tässä ei ehkä aina saada sitä, mitä ajetaan takaa. Eurooppalainen lisäarvo. Pidetään kiinni tuosta mainitsemastanne esimerkistä, että siirretään varoja rikkaammalta alueelta köyhemmälle. Tuoko tuo eurooppalaista lisäarvoa. Olen iloinen, kun täällä on muiden valiokuntien kollegoita. Täällä on monia asioita, joiden pohjalta teemme politiikkaa, vaikka ne eivät ihan täsmää. Eli jotenkin ajatellaan tässä, että köyhemmät alueet kehittyvät, lähestyvät tasolta rikkaampia alueita. Mitä ne ole tapahtunut? Tätä siirtoa on tapahtunut pitkän aikaa ehkä vähemmän nyt kuin mitä Saksan sisällä tai yhdistyneen kuningaskunnan kohdalla. Mutta se, mitä on tapahtunut, on lähinnä, että jotkut yritykset ovat saaneet paljon tehtäviä kohesiopolitiikassa. Atenan lentokentän rakentaminen, totta kai saksalainen yritys, teki siellä paljon voittoakin. Tämä tarkoittaa siis sitä, että periaatteessa tämä kohesiopolitiikka ei varsinaisesti edistä solidaarisuutta, vaan sisämarkkinoiden laajentaminen muiden toimin. Meidän pitäisi sitä tukea, koska se on meille tarpeen. Esimerkki, josta minä puhun juuri, Kreikka. Kreikkalaiset, romanialaiset ja bulgarialaisten kanssa eivät pysty käyttämään näitä varoja, vaikka kreikkalaiset ovat 30 vuoden ajan olleet unionissa, he ovat jääneet nyt Bulgarian ja Romanian taakse siinä, miten hyvin pystytään vastaanottamaan eu varoja. Tämä on katastrofaalinen asia Kreikalle ja komissiolle, koska komissio ei ole vuosien ajan pystynyt luomaan sellaisia välineitä, joiden kautta jäsenvaltiot saataisiin oikealle tielle. Tästä voidaan siis päätellä, että me olemme katsoneet sivusta vuosien ajan, miten korruptoituneet poliitikot ovat käyttäneet koesion varat omiin tarkoituksiinsa. No, siksi me emme lähtenyt samalle tielle vastuuvapausmietinnössä. Me kyllä pyysimme komissiota osoittamaan viime vuosilta, miten on oikaistu ongelmia, joita on syntynyt tiettyjen hankkeiden osalta. Katson tarkkaan, mitä komissio on toimintanut, mutta – puutteitakin on ja komissiokin on esittänyt, että on hyvin vaikea nyt löytää sieltä kaiken huonosti käytetyn varojen osalta, että tässä on yksi hanke, miten se on toiminut ja voidaanko löytää hanke, joka toimisi paremmin. Tämä on vaikeasti osoitettavissa. Me odotamme vielä komissiolta näitä asiakirjoja. Me olemme kaikki tehneet virheitä. Jutta Haug on oikein sitoutunut sanomaan, että tässä tarvitaan toimia jäsenvaltioiden puolelta, mutta emme saa kieltää kehää tässä. Me vaadimme komissiolta avoimuutta. Komissio toimittaa meille tietoja ja sanoo ihan selkeästi, mitkä maat ovat onnistuneet tässä huonosti. Meillä on jo painostusmahdollisuus. Avoimuus luo kyllä paineita. Nyt haluamme, että kun keskitytään keskeytetään varojen maksaminen, että tämä olisi väline, jota käytetään useammin sitä käytetään jo, mutta se olisi aika voimakas panostuskeino. Kaikesta on puhuttava eurooppalaisesta lisäarvosta, tehokkuudesta, sitä, että toimitaan tuotosperusteisesti. Näin Lissabonin sopimuksessa on jo suunniteltu ja komissiolla oli silloin jo perusluonnos siitä, miten arviointikertomus kehittyy. Minä Toivon muuten, että tilintarkastustuomioistuin on voimakkaasti mukana, ei ainoastaan siinä, että tutkitaan laillisuutta asianmukaisuutta, vaan katsotaan myös laatua, sitä tuottoa, mikä saadaan. Minä olen saanut komissiolta asiakirjan hyvin yleisellä pohjalla. Minä odotan mielenkiinnolla sitä, miten komissio testaa tämän hankkeiden laadukkuuden, miten hyvin siitä saadaan jotain tuloksia tulevaisuudessa. Kollega Peresin puheenvuoron vakaussopimuksesta. Te puhuitte kokemuksesta edellisestä valiokunnasta, jossa olitte puheenjohtajana. Tunnette vakaussopimuksen sieltä varmasti hyvin. Aivan kuten sanoitte, Kohesion tai EUn tukivarojen yhdistäminen vakaussopimukseen on kyllä hankala. Toisaalta uskon, että me voi täysin siitä luopua, koska meidän pitää ajatella kurinalaisuutta, sitä, että jäsenvaltioilla on alusta alkaen vastuunsa kaikessa toiminnassa. Ei aina niin, että, että lykätään sitä vastuuta meidän suuntaamme siis kurinalaisuutta alun perin, alusta lähtien, koska muuten laatua ei voida turvata. Näinhän herra Bostock sanoi. Tämän pitää selkeästi näkyä alusta asti ja tässä puuttuu kyllä monissa jäsenvaltioissa vähän tällaista kurinalaisuuden perinnettä. Siksi näin tämän hankalana. Kollega Balsani puhui siitä, mikä on nykyisten etujen mukaista. En ole puhunut Unileverin tapauksesta sinänsä, mutta meidän on aina ymmärrettävä, että tässä on tietty etu, jota ajetaan julkisella puolella takaa. Kollega Epping putteli minua liberaalina. Minä olin alusta asti samaa mieltä siitä, että pitää olla tietty raja menoille. Tietty katto. Meidän pitää ensin huolehtia siitä, että nämä määrärahat käytetään kunnolla. Olen tässä samalla linjoilla kanssanne, mutta kuitenkin olen sitä mieltä, että monet Euroopan politiikan välineet päihittävät kansalliset välineet, mutta tämä on nyt prosessi, joka meillä on kesken. Meidän on todella osoitettava, että laatu paranee. Ja nämähän ovat näitä neuvotteluita, joita käymme nyt kaikki yhdessä. Haluaisin kiittää kaikkia osallistuneita. Pidin erittäin tärkeänä sitä, että voimme keskustella täällä laatukysymyksistä. Kiittäisin vielä komissiota hyvin sujuneesta yhteistyöstä siitä, että nyt on vähän murrettu tuota perinnettä, että oltaisiin niin diplomaattisia kuin ennen, vaan nyt nimetään tietyt jäsenvaltiot ja se varmasti parantaa laatua. Kiitos paljon puheenjohtaja. Kollega Kiitän kollega Jatsimarkakis ja ennen kuin päätämme tämän ensimmäisenä asian. Haluaisin esittää lyhyesti omia huomioita, niin en kuitenkaan halua toistaa sitä, mitä täällä on jo sanottu. Ensinnäkin tämä keskustelu on ollut erityisen hyödyllinen koska yhä enemmän tulevaisuudessa keskustellaan EUn julkisten varojen avoimuudesta ja oikeasta käytöstä ja siitä on kiinni EUn uskottavuus. Tutkimukset ja kyselyt osoittavat, että tämä on yksi niistä asioista, jotka ovat kaikkein tärkeimpiä. Korruptio muun muassa huolettaa eniten kansalaisia. Täällä on joitakin näkökohtia esitetty. Haluaisin vielä lisätä tämän seuraavan seikan. Meidän olisi yhä enemmän keskityttävä siihen, että ei rajoitettaisi valvontaa komission taholta, Olafin taholta tai parlamentin tai jäsenvaltioiden taholta, koska ne, jotka toimivat Euroopan petosasioiden parissa. Kyseessä ovat usein valkokallossa rikolliset ja, e, ja usein he toimivat niin, että näyttää siltä, että he näyt, noudattavat sääntöjä. Meidän on todella pidettävä kiinni näistä kunnon valvonnoista niin, että voidaan myös samanaikaisesti analysoida kustannushyötyä suhteita, joka on tälle valikolle erityisen tärkeä asia. Toinen näkökohta, jota täällä ei tänään ole sanottu, mutta joka on implisiittisesti mukana, ja korruptio on todella vaikea vaara, niin kuin kollega Tsatsi Markakiskin sanoi ja, ja puheenjohtaja Beres myös mainitsi tämän, meidän ei pidä unohtaa tätä äh, hiljattaista vierailua Italiassa tuolla antimafia ja puhui tästä asiasta. Järjestänyt rikollisuus ja mafia on yhä kiinnostuneempi äh, pääsemään käsiksi EUn varoihin. Toinen näkökohta, josta olemme keskustelleet, koskee komission vastuuvapautta. Meidän olisi äh, nostettava EUn toimielinten auktoriteettia jäsenvaltioissa, erityisesti niissä jäsenvaltioissa, joissa jo vuosia useaan kertaan on havaittu suuria ja vakavia virheitä ja säännönvastaisuuksia ja petos, petoksia EUn varojen käytössä. Tässäkin valiokunnassa olemme käsitelleet varojen myöntämisen keskeyttämisestä. Aikaisemmin täällä kollega puuttui myös siihen, että jos jäsenvaltio ei käytä varoja oikein johtuen kapasiteetin puutteesta tai huolimattomuudesta nämä varat palautettaisiin EUlle ja ne käytettäisiin niiden hyväksi, jotka ovat tarkemmin ja oikeammin hyödyntäneet näitä varoja. Toinen asia, jossa mielestäni on havaittu askelia eteenpäin, on se, että Olaf on vahvistunut, tästä olemme keskustelleet viime päivinä. Minusta on tärkeää tehdä ponnistuksia niin, että saadaan tehostettua yhteistyötä jäsenvaltioiden, Euroopan unionin, komission ja parlamentin, Euroopan parlamentin välillä. Todella nyt haluaisin vielä kiittää tilintarkastustuomioistuimen jäsentä Meron Bostokia ja kollegoita Hauke Beres sekä Rovo Balzania ja Rodu, Rodustia. Lyhyesti annan vielä puheenvuoron Greslelle, joka pyysi lyhyttä puheenvuoroa. Kiitos paljon puheenjohtaja. En minä halunnut tätä loppupuheenvuoroa viedä nyt teiltä. Hieno loppupuheenvuoro se oli, mutta viittasin yhteen seikkaan vielä. Määrärahojen Valvonta on sopimuksen mukaan Euroopan parlamentille osoitettu tehtävä. Talousarvion valvontavaliokunta siis harjoittaa tehtävää, joka on sopimuksissa. Ja, jos, ja kun valiokunta sitten yrittää tätä työtään tehdä, niin sitä ei arvosteta kovinkaan paljon täällä parlamentissa, eikä siellä, missä valvontaa tehdään, ja komissiossa, jossa halutaan hoitaa itse oma ajankäyttö No me saamme parannuksia aikaiseksi ainoastaan silloin, jos lähdemme suhtautumaan vakavasti tämän tehtävän. Jos siihen suhtaudutaan vakavasti ja saadaan aikaan sopimuksessa esimerkiksi rakennerahastoissa todetaan, että 95 prosenttia kaikista ongelmista voidaan nähdä kolmessa jäsenvaltiossa, Espanjassa, Kreikassa ja Italiassa. Nämä eivät ole mitään salaisuuksia – niin sitten täällä parlamentissa lähdetään kaikkiin mahdollisiin toimiin, jotta nämä kohdat saadaan otettua teksteistä pois. Minä olen toiminut sen puolesta, että suhtautuisimme vakavasti tähän valvontatehtäväämme, mutta tähän liittyy myös se, että meillä on oltava rohkeutta myös kyseisistä jäsenvaltioista tulevien edustajien pitää voida osallistua täysistuntoon asti siihen työhön, jossa nimetään maat, jossa ongelmia on. Muuten tämä on melko teho, tekopyhää. Meidän pitää ehkä katsoa myös omaa toimintaamme. Kiitos. Grazie, sono perfettamente d'accordo. Kiitoksia, olen tästä aivan yhtä mieltä. Kiitän kaikkia ja sitten menemme eteenpäin esityslistalla vuoden 2012 talousarvioesitystä käsittelevän kolmikantakokouksen neuvotteluvaltuudet esit- valmistelijana kollega Tsatsimarkkaakis, olkaa hyvä. Yes. Uh, thank you very much. I, I'm not sure whether Ms. Balzani... Kiitos. Mahtaako edustaja Balzani jäädä paikalle? Tämähän liittyy myös hänen mietintöönsä. Meillä on vain rajallinen määrä aikaa lausunnollemme, kun ajatellaan talousarvioesitystä 2012. Minusta on tärkeää korostaa tässä lausunnossa sitä, että budjetin pitäisi olla väline, jolla päästään tavoitteisiin ja saadaan eurooppalaista lisäarvoa. Aivan niin kuin juuri äsken keskustelimme, kyse ei ole pelkästään varojen uudelleenjaosta jäsenvaltioille, vaan oikeastaan tämä nyt juontuu hyvin edellisen keskustelun. Lisäksi pitää korostaa sitä, että tilivelvollisuus on oltava hyvin selkeä, kun käytämme yhteistä rahaa. Kansalaisten täytyy tästä hyötyä. Puheenjohtaja puhui juuri menojen laadukkuudesta. Komission pitää olla tilivelvollinen sen suhteen, että sääntöjä noudatetaan ja myös sen suhteen, että saadaan äh, pyrittyjä tuloksia – toivottavasti me saamme 2012 eteenpäin kertomukset vuositasolla. Yksinkertaistamisenkin pitäisi ohjelmissa ja hallintojärjestelmissä olla ydinsana. Tämä ei saisi kuitenkaan varoittaa, äh, vaarantaa valvontamenettelyn tehokkuutta. Niin ikään haluan korostaa tarkastuslausuman merkitystä. sen pitäisi sisältää virhemarginaalista tietoja yksittäisten jäsenvaltioiden osalta. Voin viitata siihen, miten, mitä kollega Gresle juuri äsken totesi. Diplomatian pitäisi tässä asiassa päättyä ja pitäisi todellakin nimetä ne jäsenvaltiot, jotka suorituvat huonosti. Täytyy arvioida yksittäisten jäsenvaltioiden suorituksia. Tämä on äärimmäisen tärkeää. Tilintarkastustuomioistuin on, ei ole aiemmin korostanut suorituksia tästä näkökulmasta. Komissio käyttää tulostaulujärjestelmää ja siinä yksittäisten jäsenvaltioiden suorituksia arvo, arvostellaan, arvioidaan. Se on hyvin tärkeää. Myös vuosittaisissa arvioinneissa, jotka komissio tekee, pitäisi tällainen arviointi esittää. Eroja on, valtaviakin eroja valvontajärjestelmissä eri jäsenvaltioissa, ja me haluaisimme saada tietoa siitä, mitä komissio on mieltä laadusta. Jens Kairin kommenteista kävi ilmi se, että meidän pitäisi pohtia sitä, miten kansalliset viranomaiset saataisiin mukaan tähän hieman paremmin. Meillä on kansallisia tilintarkastustuomioistuimia, jotka voisivat toimia jonkinlaisina akkreditoituina viranomaisina. Euroopan tilintarkastustuomioistuin luonnollisesti olisi akkreditoiva taho. Todellakin pyytäisin tilintarkastustuomioistuinta luonnostelemaan sellaista mallia, jonka Bostock myös mainitsi, on tehty yhteistyötä Alankomaiden ja Tsekkien viranomaisten kanssa. Tällä tiellä voitaisiin jatkaa. Kenties seuraava kommentti voi kiinnostaa myös edustaja Baltsania. Pitäisikö komission uudistaa budjettivälineitä? Ensinnäkin kohesiopolitiikka. Kohesiopolitiikassa pitkälti puhutaan tuista, avustuksesta – me unohdamme usein sen, että saisimme enemmän aikaiseksi, jos käyttäisimme lainoja. Meillähän on eu toimielin, joka voisi tällaisia lainoja myöntää, Euroopan investointipankki nimittäin. Meidän täytyy puhua enemmän siitä, miten voidaan tehdä parempia yhdistelmiä avustusten, tukien ja lainojen välillä. On puhuttu myös erilaisista velkakirjoista. Sitten innovoinnit ja tutkimusohjelmat. Bostock juuri kertoi, että innovaatio- ja kilpailukykyohjelmat ovat tärkeitä. Älykäs energiaohjelma, senkin hän mainitsi, niissä on ollut puutteita. Menestyksekkäille innovaatioille – voitaisiin antaa jonkinlainen palkinto. Meillä on etukäteisrahoitusta tällä hetkellä ja sitten täytyy esittää perustelut sille, miksi tämä rahoitus oli tarpeen. Kenties voitaisiin kääntää tilanne toisinpäin, eli annetaan palkinto taholle, joka esittelee innovaation, jonka jota on kaivattu. Tällaista käytetään Israelissa, Japanissa ja Yhdysvalloissa. Se vähentäisi tilintarkastuskustannuksia ja, ja tilanteen monimutkaistumista. Koska lausunnolle on vain rajattu mitta, niin seuraavat seikat siellä ovat mukana. Ohjelmointikausien pitäisi kenties olla lyhyempiä. Seitsemän vuoden ohjelmointikausi on sellainen, että meidän on hyvin vaikeata arvioida säännönmukaisuutta, laillisuutta ja myös tehokkuutta pitäisi pohtia tätä kysymystä. Komission pitäisi tehdä kunnianhimoisia esityksiä siitä, että meillä olisi autonomiset varat. Tästä käydään valtavaa keskustelua. Lewandowski on tehnyt mielenkiintoisen ehdotuksen, josta käydään kiivasta keskustelua tietyissä jäsenvaltioissa. Ja luonnollisesti omani ei ole kovinkaan tyytyväinen tästä ehdotuksesta. Eli olisi ylimääräinen vero Kenties on muitakin ajatuksia, joita komissio voisi esittää. Komissiolla tulisi olla mahdollisuus silloin, kun ongelmia on ilmennyt, käyttää tietynlaisia mainesanktioita. Ne voisivat olla tehokkaampia kuin nykyiset sanktiomahdollisuudet. Tähän tämä lausunto päättyy, koska tila on rajallinen vuole intervenire la eh, Commissione. Kiitoksia. Haluaako komissio käyttää tähän, tästä puheenvuoron? Merci, monsieur le président. Euh, Kiitoksia puheenjohtaja. En ole ollut oikein tarkkaavainen. En halunnut puuttua keskusteluun, joka oli paljon laajempi kuin yleensä. Talousarvion valvontavaliokunnassa on ollut tapana. Suurin osa näistä huolista, jotka esittelijä esitti, ovat mukana näissä tärkeimmissä kohdissa, kun komission sen semeta vastasi päätöslauselman esityksen, niin on aivan selvää, että tulemme työstämään tätä hyvin vakavasti aivan lyhyesti yksinkertaistamisesta. Siihen on usein viitattu. Komissio ei ole antanut tiedonantoa yksinkertaistamisesta, vaan on ottanut mieluummin tällaisen pragmaattisen lähestymistavan. Teemme vahvasti työtä kun valmistelemme alakohtaisia perustekstejä sen sijaan, että meillä olisi yleisperiaatteita, joihin on pitkälti viitattu täällä. Nämä outputit ja yksinkertaisemmat tavat hyödyntää varoja niin, ettei niin, niin helposti voida tehdä verhoita tai petoksia ja, ja että tarvitaan vähemmän valvontaa. Sen sijaan, että puhutaan tällaisia, y, y, tällaista tärkeistä periaatteista, jotka on helppo kyllä sanoa, mutta vaikeampi mutta käytäntöön ja konkretiaan niin, että voitaisiin todella saavuttaa nämä tavoitteet. Se on se, on, se mitä komissio nyt juuri työstä ja haluaisin tämän vain tietona antaa teille niin, että ei vaikuttaisi siltä, ettei komissio tekisi yhtään mitään tällä alalla? Kiitoksia. Haluaako tilintarkastustuomioistuin käyttää puheenvuoron? Ei, joten annan puheenvuoron kollega Geijerille. Ja, ich bin weder vom Gerichtshof noch vom Rechnungshof. Niin, en ole tuomioistuimesta enkä tilintarkastustuomioistuimesta. Jarko Shatsimakaakesin kohta kolme yksi. Minä en mitenkään vastusta ajatusta, joka on tämän tekstin takana. Siitä on keskusteltu eri parlamentin valiokunnissa ja ryhmissä, päätöslausemissa siitä, mikä tehtävä EUlla voi olla kriisinhallintatyössä. Mutta toivoisin, että tässä löydettäisiin sellainen ratkaisu, joka estäisi väärinkäsityksen mahdollisuuden. Me budjetin valvojina ottaisimme kantaa suoraan tukeen rakennepolitiikassa, että siirrettäisiin toisenlaiseen järjestelmään. Tämä ei varmaankaan ole nyt ihan valmistelijan kanta, joten varmasti voisimme löytää sellaisen sanamuodon, joka olisi tähän sopiva. Varmasti voidaan toimia eipen kautta, lainojen kautta, mutta haluaisin vielä, että harkitaan sitä, että ainakin Saksassa aina kun julkiset tahot käyttävät rakennerahastovaroja, varoja – niin koska talouskriisi on valloillaan, niin hyvin kriittisesti suhtaudutaan siihen, että viranomaiset käyttävät tässä jäsenvaltion budjetin varoja. Joten tämä muotoilu ei ehkä ihan nyt sovi. Ja sitten ikään kuin esitetään, että komission pitäisi painottaa enemmän tätä välinettä. Tämä on täydentävä väline, kyllä, ihan totta, mutta jos ajatellaan kohesiopolitiikan tavoitteita, joista varmasti voidaan keskustella siitä, ovatko kohesioalueet todella vielä niin kaukana jäljessä kuin esitit aikaisemmin. Siitä voitaisiin keskustella, mutta että tämä kohesiopolitiikan tuki olisi jotain ylläpidettävä. No mehän haluamme kai enemmän pois näistä tuista, enemmän lainojen suuntaan. Niin tässä tunnutaan sanovan. Tämä aiheuttaa vähän ongelmia. Ehkä sitä voitaisiin tarkistaa. Kiitos tuosta kysymyksestä tai puheenvuorosta. Tämä on mahdollisuuden minulle selittää. Kyse on siis siitä, että tuistahan saataisiin tällaista vipuvaikutusta. Sehän tässä mainitaankin, että käytettäisiin mekanismia, jota käytetään jo tämän risk shared finance järjestelmästä. Eli ei EIPltä tulee tietty raha tilille ja sitten vipuvaikutuksen kautta voidaan löytää yksityisiltä markkinoilta lisää rahoitusta. Eli näin voidaan vähän pienentää riskiä. Tätä samaa vipuvaikutusta toivoisimme koheesiopolitiikan alalla. Kiitos kuitenkin tästä viittauksesta. Tarvitsemme paremman muotoilun, joka osoittaa tämän vipu, vipuvaikutuksen paremmin. Kiitos. Grazie. Ehm. Kiitoksia. Haluaisin muistuttaa teitä siitä, että menettelystä meillä on tarkistusten jättämisen määräaika 18. huhtikuuta kello 12. Ja nyt menemme kohtaan 17, eli Euroopan tilintarkastustoimistuimen erityiskertomus esittelen Kalfin. Hän sanoi, että hän pääsee paikalle kello 11, joten meidän on nyt pidettävä 15 minuutin tauko.

Okay.

Good morning. I ask you kindly to take a seat. Finally we are ready. Hyvää huomenta. Pyytäisin kaikkia istuutumaan. Esittelijä on paikalla. Voimme siirtyä esityslistalla kohtaan 17. Nivalio Kalfin on esittelijä. Täällä on puheenvuoro hetken, hetken kuluttua. Toivotan tervetulleeksi myöskin Hestebrisin tilintarkastustuomioistuimesta. Kiitos paljon puheenjohtaja. Pahoittelen kaikille kollegoille, että jouduitte odottamaan minua. Luulin, että esityslistan kohtani hoidettaisiin vähän myöhemmin, mutta olitte kovin nopeita. Pahoittelut jälleen kerran, että jouduitte odottamaan. Totta kai valiokunta tekee aina tehokkaasti työtä. Hyvät kollegat, tämä mietintötyö on ollut kesken jonkin aikaa. Tässä keskitytään uuteen naapuruuden ja kumppanuuden välineeseen. Etelä-Kaukasiassa, Armeniassa, Azerbaidžanissa ja Georgiassa. Uh, uh, Mietinnössä on tarkoitus pohtia sitä, missä määrin rahat on käytetty tehokkaasti, miten hankkeita on suunniteltu – saatiinko vuotuiset suunnitelmat päätökseen menestyksekkäästi? Onko käytetty niitä välineitä, joita on naapuruuskumppanuusvälineessä? Minun on kerrottava teille, että mutta ensin oikeastaan haluaisin kiittää tilintarkastustuomioistuinta tästä kertomuksesta, joka tuo esiin monia seikkoja – jotka meidän on otettava työssämme huomioon. Varojen käytöstä puhuttaessa ja uusista välineistä puhuttaessa on tärkeää katsoa, miten tehokkaita välineet ovat ja mihin tuloksiin on päästy. On sanottava, että tässä on kyse uusista välineistä. Totta kai jokainen uusi aloite tarvitsee aluksi tietyn sopeutumisajan, jotta voidaan saada parempaa työtä tehtyä, mutta alusta asti on voitu nähdä tässä useita ongelmia, joihin on puututtava. Tämän kertomuksen esittämisen jälkeen on tapahtunut komissiossa muutos. Meillä on nyt ulkosuhdehallinto. Silti naapuruuspolitiikan täytäntöönpano on komission kontolla komission jäsen Fyylen käsissä tällä hetkellä. Mitä nämä ongelmat sitten ovat? Kyse on pienistä ohjelmista, yleensä talousarviotuesta. Tämä on asia, josta on keskusteltava. Tiedän, että sitä on keskusteltu tähänkin mennessä. Mutta ehkä nyt on toinen mahdollisuus jälleen harkita sitä. Eli Euroopan unioni käyttää varoja tukeen, siis kyse on siitä, että annetaan tietty määrä varoja talousarvioon tiettyjä tarkoituksia varten tai toisaalta voidaan rahoittaa yksittäisiä hankkeita. Mielestäni oikeutus on olemassa molemmille näille versioille. Mielestäni ongelmana on se, että Etelä-Kaukasuksen osalta suurin osa määrärahoista meni talousarvio tukeen siihen, että annetaan määrärahoja vastaanottajien maiden talousarvioihin – niin tietenkin oli olemassa tietyt vaatimukset, mutta kun prosessi lähtee liikkeelle, niin komission ajatuksena on se, että lopulta nämä hankkeet saadaan päätöksen, varat käytetty ja tässä voi syntyä joskus ongelmia siinä, miten vastaanottava valtio toteuttaa hanketta. Toinen ongelma liittyy valittuihin prioriteetteihin. Tietenkin tässä on kyse prioriteeteista, joista on neuvoteltu edusajan maan kanssa. Ne vastaavat Euroopan unionin prioriteetteja. Mutta kun sanotaan, että EU tukee uusiutuvia energiavaroja Azerbaidžanissa esimerkiksi, joka on merkittävä öljyn tuottaja maa, niin tämä on sinänsä kyllä EUn kriteereiden mukaista, muka, mutta mikä olisi tämän maan intressi näiden hankkeiden toteuttamisessa? Azerbaijanissa nähdään, että tämä hanke toteutui hyvin hitaasti. Eri toimien välillä eli kului valtavia aikajaksoja selkeästi voidaan nähdä, että hallitus ei ole tästä hankkeesta niin innostunut kuin voisi olla. Ehkä valintakriteerit, prioriteetit tulisi jotenkin esittää paremmin. Toinen asia oli se, että kun unioni antaa talousarvio tukea, se luottaa edunsaajan maan budjettimenettelyihin – siinä, mihin varoja lopulta käytetään. Ja tässä on eroavaisuuksia niissä standardeissa, joita unionissa käytetään ja siinä, mitä mahdollisuuksia ja valmiuksia vastaanottavilla mailla on noudattaa näitä standardeja. Meidän ei tarvitse suhtautua niin kriittisesti näihin maihin. Tilanne on sellainen kuin se on. Erilainen hallintokapasiteetti, niin liittyy ongelmia myös lainsäädäntöön – mutta selkeästi on ymmärrettävä, että kun tukea annetaan maalle, tukea, joka, maalle, joka pyrkii parempaan hallintoon, ei voida ajatella, että noudatettaisiin samoja standardeja kuin meillä EU:ssa. Tämä nähdään myös tilintarkastajien kertomuksesta. Minusta tuntuu, että olen keskittynyt muutamaan ohjelman heikkoon kohtaan. Se on kuitenkin poliittisesti merkityksellinen ja tärkeä. Meidän pitäisi kuitenkin vielä kerran katsoa, mihin näiden tyyppisten hankkeiden kautta päästään ja mikä on se poliittinen viesti, joka unionista annetaan. Yksi ongelma vielä, joka liittyy tähän talousarvio tukeen. Se on näkyvyys. Usein aikaansaadut tulokset eivät linkity suoraan Euroopan unioniin. Joskus Armeniassa esimerkiksi, kun on paranneltu koulutuksen käytettävien rakennusten varustelut tasoa, niin siinä on eroja kansallisten ja EUn ponnisteluiden välillä. Eli ajatellaan, että on vaikka uusi rakennus, jossa ei ole eristyksestä huole, jos uudessa rakennuksessa on huolehdittu eristyksestä, mutta lämmitys on vanha lämmitysjärjestelmä tai päinvastoin. Tämä nyt ei saa hyviä lopputuloksia lopulta eikä lisää näiden hankkeiden näkyvyyttä hyvässä mielessä, joten Euroopan naapuruuden ja kumppanuuden väline on tärkeä hyvä väline, jota pitää kehittää. Sitä pitäisi ehkä koordinoida paremmin ja käsittääkseni komissiossa ja ulkosuhdehallinnossa ponnistellaan tämän suuntaisesti tämän kertomuksen laatimisen jälkeen. Tavoitteiden pitäisi olla paremmin kohdennettu ja ehkä pitäisi ajatella tarkemmin sitä, mitä hankkeita rahoitetaan, jotta parannettaisiin varjonkäytön tehokkuutta ja näkyvyyttä. Kiitos. Kiitos oikein paljon edustaja Kalfin tästä. Haluaisin antaa herra Ylisille puheenvuoron tilintarkastustuomioistuimesta. Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää esittelijää alustavista alustuspuheenvuoroista ja hyvin rakentavasta mietinnöstä. Niin ikään haluan kiittää komission sen Fyleä joka valitettavasti ei voi tänään olla paikalla. Olen käynyt hänen kanssaan keskusteluita ja hän osoitti ymmärtämystä tietyille seikoille, jotka tuomioistuin on nostanut esille. Ja hän on sitoutunut ottamaan ne mukaan, ottamaan ne huomioon, kun naapuruspolitiikkaa uudistetaan. Sehän on nyt käynnissä. Haluaisin korostaa kolmea asiaa kertomuksessamme. Ensinnäkin naapuruspolitiikan monimutkaisuus. Toiseksi välineiden käytön suhteen esiintyvät anomaliat ja kolmanneksi tulokset. Niin kuin kertomuksessa todetaan, Etelä-Kaukasuksen naapuruspolitiikassa on havaittavissa kolmen tyyppistä moninaisuutta, monimutkaisuutta. Viittä välinettä käytetään ohjelmien täytäntöönpanossa – kumppanuus- ja yhteistyösopimusta, toimintaohjelmaa, maakohtaista strategiapaperia, kansallista indikatiivista ohjelmaa ja vuosiohjelmaa. Jokainen näistä välineistä toimi omalla aikajaksollaan. Toimintaohjelma esimerkiksi vuoteen 2011, strategiapaperi taas juoksee vuoteen 2013 saakka ja indikatiivinen on ohjelma vuoteen 2010. Kolmanneksi ohjelmat kuuluvat eri pääosastojen alaisuuteen komissiossa. Kolme näistä ohjelmista kuului vielä Hillian äh, Relex-pääosastoon ja vuosittainen ohjelma ja rahoitus taas kuului Europe Aid-yhteistyötoimistolle. Totta kai tämä monimutkaisuus äh, tuo kustannuksia mukanaan. Äh, o suunnittelussa ja priorisoinnissa totta kai käy niin, että tavoitteisiin ei päästä, on puutteita. On tarve virtaviivaista ja yksinkertaistaa näitä välineitä ja menettelytapoja. Ohjelmointi ja suunnittelutyö vie hyvin pitkään. Yli kaksi vuotta kului ennen kuin ensimmäiset vuosiohjelmat saatiin hyväksytyksi. Pääsyy oli se, että pääosastoissa sisäiset menettelyt olivat erilaisia. Tietysti tällaiset viivästykset aiheuttavat avun saajien kannalta ongelmia. Sitten erilaisten poliittisten asiakirjojen välillä on myös eroavaisuuksia. Prioriteetit muotoiltiin eri tavalla eri asiakirjoissa. Alueet, jotka Europaid-yhteistyötoimisto valikoi vuosiohjelmiin, eivät niinkään olleet samoja, jotka olivat äh, relexin valmistelemissa asiakirjoissa. Armenian suhteen ammattikoulutus valittiin Europe yhteistyötoimiston äh, toimesta pääalueeksi, mutta mikään strategisista asiakirjoista, jotka Relex valmisteli, ei korostanut tätä alaa. Meillä on seitsemän ala prioriteettia 25 ohjelmaa tässä indikatiivisessa ohjelmassa. EuropeAid-toimisto valitsi alakohtaisen talousarviotuen päävälineeksi. Azerbaidžanin hallituksen edustajat totesivat, että maa pitää parhaana teknistä apua eikä talousarviotukea. Esittelijä on jo tarttunut tähän talousarviotukikysymykseen. Minun ei tarvitse sitä enää yksityiskohtaisemmin käsitellä. Huomauttaisin kuitenkin ja kiinnittäisin valiokunnan huomion keskusteluun, jonka kävitte eilen kollegani tuomioistuimesta oli paikalla. Kyse oli yleisestä talousarviotuesta ja siitä tehtävästä mietinnöstä. Välttämättä kaikki kommentit eivät suoraan liity kaukkaasian alueeseen, mutta se, että tuomioistuin havaitsi, että komissio ei aina riittävästi huomioi korruptio- ja petosmahdollisuuksia silloin, kun budjettitukia tarjotaan, tämä pätee edelleenkin. Kun talousarviotukea annetaan, niin täytyy olla ehdottoman varma siitä, että jäsenvalti, eh, avunsaajavaltiossa on olemassa tietyt valvontamekanismit, joita noudatetaan. Tuomioistuin havaitsi, että tällä alalla aina näin ei ole. Eräs väline, joka voisi hyötyä yksinkertaistamisesta, on toimintaohjelma. EU-Georgia-toimintaohjelma esimerkiksi sisältää 306 sitoumusta. Siellä on 36 prioriteettitoimintoa ja 242 lisätoimintoa. Kenties on oikein sanoa, että toimintaohjelma, joka sisältää yli 300 sitoumusta, mukaan luettuna 64 prioriteettia, ei ole juurikaan hyödyllinen politiikan ohjausvälineenä. Mitä tuloksia sitten on saavutettu? Tuomioistuin toteaa, että vuosiohjelmien tulokset olivat varsin sekalaiset. Armenian koulutustilanne toki helpottui, vahvistui, uudistus, mutta energiauudistuksessa juurikaan edistystä ei saavutettu Azerbaidsanissa. Sitten julkisen hallinnon uudistus eteni varsin vähän, mutta toki toinen vuosi paransi tilannetta. väline ei vielä ole osoittanut tarpeellisuutta ja hyödyllisyyttä oikeana välineenä Georgiassa. Luonnollisesti tilintarkastustuomioistuimen katsaus on vain tiettyyn hetkeen keskittyvä tilannekatsaus ja asiat ovat edenneet tästä ajankohdasta. Joka tapauksessa tuomioistuin suosittelee oikeastaan kaksi pääsuositusta. Se, että komission pitäisi uudistaa suunnitteluprosessiaan naapuruuspolitiikassa niin, että menettelytapoja ja välineitä yksinkertaistettaisiin. Toiseksi pitäisi olla valikoivampi, kun tarjotaan alakohtaista talousarviotukea. Vielä loppukommentti. Kun tätä tarkastusta tehtiin, niin tilintarkastuksen tu- tilintarkastustuomioistuimen tavoitteena on aina todeta faktat ja tehdä sitten käytännönläheisiä suosituksia. Jos jossakin vaiheessa tuomioistuin ei pidä tästä tavoitteesta kiinni, niin varmasti komissio ja parlamentti tästä huomauttavat. Jos komissio omissa vastauksissaan tilintarkastustuomioistuimelle rajoittuisi hyvin eh, selkeisiin ja lyhyisiin kommenteisiin, tämä olisi hyvä. Nyt on esitetty 22 sivun vastaukset. Kenties tässä nyt mennään hieman liian pitkälle. Kiitos oikein paljon, herra De Vries. Saimme esittelyn tästä mietinnöstä ja saimme kuulla De Vriesin ehdotuksia. Haluaisikohan komissio kommentoida näitä kahta puheenvuoroa? Teillä on puheenvuoro. Olkaa hyvä komissio. Thank you <clears throat> very much, Mr. Mr. Chairman. My... Oikein paljon kiitoksia. Olen Markus Konara. Olen Europe Aid-yhteistyötoimistossa vastuussa näistä kysymyksistä. Ensin haluaisin kiitellä hyvästä yhteistyöstä tilintarkastustuomioistuimen kanssa. Ja jos jätän pois tuon kommentin 22 sivusta, niin ainakin meidän kannaltamme kyse on intensiivisestä hankkeesta, joka hoidettiin hyvässä yhteistyössä – siellä on monia suosituksia, jotka mielellämme sisällytämme ehdotetulla tapaa työhömme. Lisäksi haluaisin kiittää esittelijän oikeasuuntaisesta esityksestä. Hän sanoi, että vaikka haasteita ja hankaluuksia on, kaikki on lopulta ollut myönteistä kokemusta. Varmasti reiluuden nimissä on tunnustettava melko erityiset vaatimukset, jotka liittyvät juuri Etelä-Kaukasuksen kolmen maan osalta tehtävän yhteistyöhön. Lisäksi painottaisin sitä, että kertomus on osuva ja hyödyllinen, mutta antaa melko rajallisen käsityksen aikamääräisesti ja myöskin hankkeiden osalta sen, mihin on päädytty 17 maassa viimeksi kuluneen viiden vuoden aikana. Joten hyvin varovainen olisin nyt siinä mielessä, ettei liikaa pitäisi ottaa näistä kolmesta maasta mukaan siihen, kun luodaan käsitys siitä, miten naapuruus tämä väline on kaiken kaikkiaan toiminut. Huomasin, miten esittelijä kommentoi talousarviotuen haasteita. Komission puolella kyllä tunnustetaan se, että se miten esitetään politiikan yhdistelmä on se, että osittain talousarviotukea valtion budjetin kautta täydentävänä kyllä asiantuntemusta ja sitten myös hankkeita, jotka kattavat monia tärkeitä kysymyksiä. Tämä olisi ehkä seuraavin suunnitelmiin hyvä yhdistelmä. Olisi ehkä hyvä selitellä myöskin, miksi tietty yhdistelmä poliittisia toimia on hyväksytty. Puhuitte myös näkyvyydestä. Tunnustamme ja tiedostamme tämän asian, mutta kun kumppanuuden välinettä lähdettiin käyttämään, oli tärkeää huolehtia myöskin hallinnon omistajuustunteesta. Ja silloin oli hyvä ajatus tukea monia hankkeita virallisia kanavia kautta. Tilintarkastustuomioistuimen De Vries esitti juuri muutaman kommentin. Palaisin niihin. Ohjelmointi Tunnustan toki sen, että tilintarkastustuomioistuimen arviointi tuli hyvin oikea-aikaisena. Lukea Relex yleensä hoitivat tätä nyt ulkosuhdehallinto ja me. Kyllä, tässä on huolehdittava hyvin so- sujuvasta yhteistyötä. Kollegani Brenner ulkosuhdehallinnosta tässä vieressä niin varmasti tukee tätä ajatusta myös. Me tunnustamme tämän asian ja pyrimme tulevien naapuruus, naapuruusohjelmien osalta siihen, että yksinkertaistettaisiin näitä eri ohjelmia, suunnitelmia, keskityttäisiin erityisesti toimiin, myös ottaen huomioon, että toimintasuunnitelmia on priorisoitava paljon tarkemmin, jotta voidaan selkeästi osoittaa, mistä prioriteetit löytyvät. lisäksi, jotta saadaan vielä parempi johdonmukaisuus laajemman naapuruuspolitiikan kanssa ja sen kanssa, miten varoja siellä käytetään. Sitten tuo toinen kysymys, miten voitaisiin selektiivisemmin huolehtia talousarviotuesta. Toistaisin sen, mitä vastasin aikaisemmin esittelijälle. Noin 50-70 prosenttia menee talousarviotukeen. Noin 30-50 prosenttia siis voi olla sitä, että tuetaan hankkeita, annetaan teknistä tukea. Tämä on sellainen yhdistelmä, joka mielestämme on ihan sopiva. Tunnustan toki sen, että yksittäisissä vastaanottajan valtioissa tämä voitaisiin erotella paremmin niin että politiikan yhdistelmä voitaisiin paremmin selittää myös suhteessa niihin tavoitteisiin, joihin pyritään yksittäisten välineiden kautta. Molempiin näihin kysymyksiin viitataan kahdessa tiedonannossa, jota työstämme komissiossa tällä hetkellä. Eilen jo viitattiin suunniteltuun komission tiedonantoon talousarviotuesta. Se voisi kattaa yleisen ja alakohtaisen talousarviotuen, toisaalta uusi tiedonanto naapuruuspolitiikasta. Sitä valmistellaan nyt ja sitä voidaan lähteä, siitä voidaan lähteä keskustelemaan toisella vuosipuoluskolla. Ehdollisuus, eriyttäminen ja se, että tarvitaan eri tavat paremmin mukaan laskelmoituna siihen, miten ohjelmia me suunnittelemme. Uh, sentence or two on uh, the, the draft. Uh... Lopuksi puheenjohtaja näistä suositusluonnoksista, näin ne työasiakirjasta. Tämä on tietenkin asiakirjanne, enkä halua puuttua tähän teidän työhönne, mutta osa sanamuodosta, että ollaan hyvin huolestuneita menettelyistä, eikä voida hyväksyä – tapaa, jolla on näistetty talousarviotukea. Tämä on vähän sellaista sanamuotoa, joka ei oikein heijastele nyt yhteistyötämme tilintarkastustuomioistuimen kanssa tähän mennessä. En kaiken näe, että tämä heijastelee tapaa, jolla esittelijä on pari minuuttia sitten juuri vetänyt yhteen omat käsityksensä aiheesta. Päättäisin puheenvuoroni tähän, kiittäisin jälleen näistä kommenteista ja tunnustaisin jälleen kerran, että tässä on kyse hyödyllisestä kertomuksesta. Varmasti voimme reagoida rakentavassa hengessä suosituksiin, jotka ovat luvassa. Kiitos. Kiitos paljon. Haluaisiko joku käyttää puheenvuoron ulkosuhdehallinnon nimissä? Ei. Selvä, kiitos. Avataan keskustelu. Arvaisin, että että edustaja Gressle haluaisi puhua poliittisen ryhmänsä nimissä. Kyllä, kiitos. Puheenjohtaja, ikävä, että julkosuhdehallinto haluaa kommentoida, koska se olisi ollut kyllä hyvin jännittävää, jos ulkosuhdehallinto olisi ottanut kantaa siihen, mikä ulkosuhdehallinnon kanta on ja mitä parantamisen tarvetta nähdään siellä tulevaisuudessa. Komission edustajan kanta siihen, mitä oppeja tästä voidaan vetää. Tämä on myöskin jännää alaa, kun tämä liittyy parlamentin tulema, tulevaan vaikutusmahdollisuuteen. No, indikatiiviset ohjelmat, toimintasuunnitelmat, minkälaisia ajatuksia siitä, miten muutettaisiin juuri tätä kohtaa? Olisin mielelläni tämän vielä kuullut, kun en ihan ymmärtänyt, mitä ollaan muuttamassa. Neljä ohjelmointivaihetta, kolme ulko- suhdehallinnon osalta ennen niin neljättä. Se puhutaan kansallisista indikatiivista ohjelmista. Silloin lähdetään konkreettiseen työhön ja sitten konkreettinen täytäntöönpano on komissiolla. Eli kysyisin nyt vielä kerran, miten on ajateltu, että tämä hoidetaan tulevaisuudessa? Kuka tekee mitä? Kuka päättää? Kuka rahat saa? Tuo olisi ensimmäinen kysymykseni. Ja sitten pakolaistulvaan liittyen Välimeren alueella on saatu kirje suuren, kuuden suuren maan suurlähettilään puolelta, joka liittyy naapuruspolitiikkaan eteläisessä Euroopassa. Minkälaista harkintaa, hankintaa nyt on komission puolella – ehkä vasta vuodesta 2014 eteenpäin ja mitä vaikutuksia tällä olisi naapurusalueeseen. Kiitos. Thank you. Kiitos oikein paljon. Edustaja Gressle, edustaja Makovei. Thank you. Um, I welcome the report. Kiitos. Mietintö on tervetullut ja myös tilintarkastustuomioistuimen kertomus. On hyvä, että meillä on aikaa keskustella näistä Haluaisin kommentoida niitä puutteita, joista kuulemme. Suunnittelun ongelmista, koordinoinnin puutteesta ja niin edelleen. Tämä on yllättävää. Komissiolla nyt ei ole tässä se tilanne, että se olisi ensi kertaa työssä. On ollut mahdollisuus suunnitella rahoitusta kolmansien maiden kanssa ja panna sitä. On vaikea hyväksyä. Miksi jälleen kerran nämä samat ongelmat nousevat esille. Haluaisin myös kommentoida valvontaa ja sitä, miten rahat näissä maissa käytetään. Niin kuin kuulitte, tietyissä tapauksissa on havaittu korruptiota ja petoksia. tuki kolmansille maille on tapa opettaa rahan käyttöä. Miten raha käytetään asianmukaisesti, avoimesti ja niin, että rahan käyttö on myös valvottavissa, eikä varasteta rahoja. Tämähän on jo läksy sinällänsä, joka pitäisi opettaa. Tämän suhteen pitää olla hyvin tiukkana. Muuten me näytämme aivan typeryksiltä. Me annamme rahaa emmekä juurikaan välitä siitä, mitä rahoille sen jälkeen tapahtuu. Korostaisin sitä, että tämän pitäisi olla prioriteettimme, kun asioita muutetaan rahoituksen alalla vastaisuudessa. Kiitos. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Haluatko joku muu käyttää vielä puheenvuoron? Ei ole muita puheenvuoropyyntöjä. Esittelijä, Kavin, haluaisitteko reagoida? Kun sanotaan, että tilintarkastustuomioistuin on hyvin huolestunut ja tässä on puhuttu näistä määräaikojen eroista ja joskus puhuttiin korruptiosta ja niin edelleen. Esittelijä, teillä on puheenvuoro. Kiitos paljon puheenjohtaja. Mielestäni mietinnön sanamuoto on tarkkaan harkittua. Tässä ollaan hyvin huolissaan täytäntöönpano menetelmistä. Komissiossa käsittääkseni toimiin on ryhdytty ja tilannetta ollaan parantamassa, joten ensin pitäisi olla yllättävää, että parlamentti on huolestunut siitä, että komissiossa ei ole nyt toivon, että ulkosuhdehallinnon takia tilanne ei enää heikkene, vaan paranee lähinnä. Komissio sanoikin, että työtä tähän suuntaan tehdään. Se, että ei voida hyväksyä tapaa, jolla varat on käytetty, unacceptable sanan käyttö viittaa tulosten alustavaan arviointiin – en todella voi hyväksyä sitä, että käytetään varoja ilman, että tiedetään, mitä tuloksia voisi olla luvassa. Toivon, että komissio hyvin tarkkaan tarkastelee uudelleen käytettävissä olevia välineitä, joita naapuruuspolitiikan puitteissa voidaan käyttää. Komission edustaja sanoi, että tämä voidaan parantaa paremmin selittää. En näe, auttaako tämä, että selitetään paremmin, jos rakenne jää jäljelle. Sitten tämä twinning-toiminta, siinäkin oli ongelmia, kun pyrittiin lisäämään yhteistyötä hallintoelinten kesken. Tiedän, että talousarviotuki on helpompi asia henkilöstökysymysten kannalta, kun näitä ei tarvittava lisähenkilöstöä muuten, mutta – voitaisiinko ajatella EUn edustustoja näissä maissa, että paremmin voitaisiin nähdä, miten hankkeita toteutetaan. Kuitenkin eri välineiden valinnan pitäisi perustua arvioon siitä, mikä olisi tehokkain. Todella minusta tuntuu, että tarvitaan uudistuksia. Jälleen haluaisin toistaa kiitokseni tilintarkastustuomioistuimelle. Tilintarkastustuomioistuin on tehnyt tarkkaan työtä. Olemme tämän välineen alkuvaiheessa. Toivon, että asiat ovat parantuneet jo tähän mennessä ja odotamme vielä komission asiakirjaa, jotta voidaan nähdä, että hyviä esimerkkejä saadaan siitä, että nyt on opittu eikä toisteta enää samoja ongelmia. Kiitos oikein paljon esittelijä. Edustaja Gressli on osoittanut kysymyksiä komission suuntaan. Pyytäisin ehkä komissiota vastaamaan ja tilintarkastustuomioistuinta myös. Kuka tekee ja mitä? Ja toisaalta kysyttiin myöskin Välimeren alueen pakolaisista – muutetaanko prioriteetteja uutta tilannetta vastaavaksi. Pyytäisin komissiota reagoimaan vastaamaan näihin kysymyksiin. Jos Ingeborg olet samaa mieltä siitä, että pyydettäisiin nyt vastausta. Kiitos puheenjohtaja mahdollisuudesta palata näihin kahteen kysymykseen. Pyydän kollegaa vastaamaan ulkoasianhallinnon puolesta niin, että tämä asia nähdään myös laajemmassa yhteydessä, kun yksinkertaistetaan toimintoja ulkoisen hallinnossa. Mutta voin sanoa, että tämä on työ, johon olemme yhdessä ryhtyneet. Me yhdessä paneudumme ehdotuksiin uudesta naapuruustiedonannosta. Meillä on yhteinen sitoumus yksinkertaistamiseen, valta, virtaviivaistamiseen. Annan kuitenkin kollegalle puheenvuoron tästä aiheesta vielä. Eteläinen Välimeren alue. Kysymys siitä. Haluaisin vakuuttaa parlamentin jäsenelle, että tällä hetkellä ei ole aietta rahoittaa lisätarpeita naapuruuspolitiikan välineen kautta. On yleinen tietoisuus siitä, että ponnisteluja tarvitaan, tarpeita on. Tutkimme laajempia mahdollisuuksia, joita meillä olisi muiden otsakkeen neljä välineiden kautta kenties tarjota rahoitustukea Välimeren alueen maille. Ehdollisuutta luonnollisesti täytyy olla entistä enemmän niin, että uudistusmetodeja ei tässä haaskata. Tutkimme myös muita mahdollisuuksia otsakkeen neljä alla, emmekä niinkään nykyisen allokaation puitteissa tee näitä siirtoja. Yes, uh, Reinhold Brenner from the External Action Service. Uh, Mr. Brenner, hallinnosta hyvää huomenta, hyvät kollegat. Ensin vahvistaisin vain sen, että me todella olemme läheisessä yhteistyössä EFKon eikä uudenlainen ulkosuhdehallinto ole mitenkään haitannut yhteistyötämme – Yhteistyö on toiminut erittäin hyvin, sen haluan sanoa. Lyhyesti haluaisin nähdä laajemmassa yhteydessä keskustelun täällä. Etelä-Kaukasus laajemmin. Meidän pitäisi muistaa, että sitoutuminen Etelä-Kaukasukseen on edelleen melko uusi sitoumus. Me olemme tehneet läheisempää yhteistyötä vuodesta 2004 naapuruuspolitiikan alusta – Viime vuonna vasta lähdimme uusiin neuvotteluihin uusista assosiaatiosopimuksista. Meillä on siis jatkuva prosessi ollut käynnissä vuodesta 2004. Näin suhteita on siirretty uudelle tasolle. Joten kyse on melko uudesta asiasta ja vasta vuoden 2007 jälkeen meillä on täydelliset edustustot Armeniassa ja Georgiassa. Tämä on hyvin tärkeää myös ohjelmoinnin kannalta, koska edustustomme todella ovat keskeisessä asemassa tässä ohjelmoinnissa. Sitten kysymykseen, mitä oppeja meillä nyt on tästä ohjelmointikysymyksestä – Selkeästi naapuruuspolitiikan uudelleen tarkastelussa, ja tämä ei ole mikään salaisuus, saadaan ehdotus siitä, että pyritään huolehtimaan siitä, että ohjelmointi ei ole liian monivaiheista. Me haluamme yksinkertaistaa lähestymistapaamme. Muistuttaisin, että meillä on kumppanuus- ja yhteistyösopimus – joka sinänsä ei ole ohjelmointiasiakirja, mutta se luo oikeusperustan ja sisältää sen, mitä me haluamme saada aikaiseksi. Tältä pohjalta on laadittu niin kutsutut toimintasuunnitelmat. Täällä viitattiin Georgian toimintasuunnitelmaan, jossa oli prioriteetteja hyvin paljon. Totta on pidettävä mielessä, että tämä toimintasuunnitelma ei ole ohjelmointiasiakirja sinänsä. Se on poliittinen asiakirja – joka menee paljon pidemmälle. Se ei kata ainoastaan apu-tukikysymyksiä, vaan siinä käsitellään monia aiheita, sellaisia, joita halutaan edistää yhdestyön hengessä Georgian tai muiden kumppanuusmaiden kanssa. Koska tässä melko yksityiskohtaisesti sanotaan, mitä halutaan tehdä tietyn aikataulun mukaisesti kumppanuusmaan kanssa, niin tältä pohjalta – laaditaan maakohtainen strategia, asiakirja ja maaohjelma. Nämä ovat siis ohjelmointiasiakirjoja Releksin tasolla ja nyt ulkosuudenhallinnon tasolla. Meillä on asiakirjoja siis paljon, mutta kaikki eivät ole ohjelmointiasiakirjoja. Toivon, että tätä ei käsitetä nyt väärin. Toiseksi tämän sanottua, niin me ymmärrämme toki, että täällä voitaisiin saada aikaan vähän yksinkertaisemmat menettelyt, että ehkä luovuttaisiin yhdestä vaiheesta tässä koko prosessissa. Kyllä se varmasti olisi mahdollista. Me teemme tätä työtä. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Vain pelkään, että kysyn nyt vielä Ingeborg Gresseltä, tyydyttävätkö vastaukset. Puheenjohtaja, jos voin vielä kysyä. Aina kun asia päästään mielenkiintoisiin asioihin, niin puheenvuoro päättyy, eli jätettäisiin yksi askel väliin, mikähän se voisi sitten olla. Tämähän on juuri se seikka, jossa siirrytään vähän konkretiaan, ja silloin se olisi mielenkiintoista. Lansa. Pyytäisin teitä vastaamaan. You know, this ENP e review results have not... ENPI-välinen uudelleen tarkastus luettelu on sellainen, että sitä ei ole vielä julkistettu. Minä en ole henkilö, joka voi julkistaa tulokset. Varmasti ymmärrätte, että minä en voi juurikaan tämän yksityiskohtaisemmin asiaa käsitellä. Sanon vain, että meistä, meidän silmiimme vaikuttaa siltä, että yksi vaihe voitaisiin jättää väliin. Tämä oli pääjohto päätöksemme. Haluamme luonnollisesti pitää kiinni sopimuskumppanuudesta niin, että tietyille ajanjaksoille määritellään tietyt prioriteetit. Tästä pidämme kiinni ja siitä tehdään sitten ohjelmointiasiakirja. Kiitos oikein paljon. Koskakohan mahtaisi olla mahdollista – saada tämä tieto. Toivon, että valiokunta saa tiedon ajoissa. Herra De Vries. Puheenjohtaja. Tässä on todella varmasti mielenkiintoista keskusteluista kyse, kun komission yksiköiden välillä lähdetään poistamaan yhtä maliaskelta. Ehkä kansallinen indikatiivinen ohjelma olisi tilintarkastustuomioistuimen puolelta sellainen askel, johon voitaisiin suhtautua melko kriittisesti, mutta pääkysymys jäisi jäljelle. Onko meidän unionina järkeä ensin lähteä melko pitkin keskusteluihin vastaanottavien maiden kanssa kysymyksistä, jotka ovat molempia osapuolia kiinnostavia, strategiasta, yhteisistä tavoitteista – ja sitten siirrytään toiseen vaiheeseen. Silloin sovitaan rahojen jakamisesta ja silloin ne jaetaan niihin kohteisiin, jotka kiinnostavat meitä. Ja silloin ei välttämättä tueta yhteisiä tavoitteita. Esitän tämän hiukan mustavalkoisesti nyt tässä keskustelussa. Minä viittaan tässä komission tavoitteeseen käyttää 50-70 prosenttia alakohtaisen talousarviotukeen, vaikka – vastaanottava maa olisi osoittanut useammankin kerran, että tämä ei ole heille prioriteetti. Ongelmana on se, että mitä enemmän talousarviotukien rahaa pistetään, sitä vähemmän on mahdollisuuksia käyttää toisenlaista rahoitusta. Azerbaidžaniin liittyvät päätökset neljän vuoden aikana. Siinä, että katetaan ainoastaan neljä prioriteettia. Parlamentti, komission neuvosto voivat tämän päättää. Nämä ovat ehkä valintoja, joita on tehtävä, mutta sillä on tietyt vaikutuksensa. Se on tärkeää pitää mielessä. Lopulta toivon, että minua käsitettä väärin. Korruptiosana täällä mainittiin myös minun suullani. En tarkoittanut sitä yhteydessä tähän kertomuksen, puhuin vain yleisesti talousarviotuesta ja viittasin keskusteluun, jota valiokunnassa eilen käytiin Tilintarkastustuomioistuin on kuitenkin sitä mieltä, että talousarviotuessa yleisesti ei aina saada riittävästi sitoumusta siitä, että taistellaan korruptiota väärinkäytöksiä vastaan. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Melko mukava keskustelu kuitenkin lopuksi. Kiitos oikein paljon kaikille. 13 of our today's agenda is other businesses. Is it any other business? Kiitos aika paljon. Onko mahdollisia muita asioita? Viimeinen kohta esityslistalla. Jos ei, niin seuraavan kokouksen päivämäärät ovat kaikkien tiedossa 24. 25. toukokuuta tänä vuonna. Kiitos oikein paljon. Mukavaa lounastaukoa.